tranquillamente il numero Bene, possiamo iniziare. No niin, voimme sitten jatkaa töitämme. Jo eilen viittasin uusin jäsenen Susanna Frisata ja Venju. Ylmärtääkseni hän on nyt tällä paikalla. Onko Protopolo Aanakin tullut jo paikalle ja Stuart Anju toisena uutena jäsenenä? Boana, näinkö tämä ääntäminen meni tämän nimen kanssa vai miten? E, no niin, e, toivotan teidät tänäänkin tervetulleiksi ja onnea menestystä töihini täällä. Ja sitten esityslistan pariin. Josef Sayerin puheenvuoro tänään ohjelmassa. Hän kertoo uudesta Unkarin perustuslaista. Hienoa, että pääsitte tänne. Toimitte valiokunnassa puheenjohtajana, jossa laadittiin tätä esitystä. Ja eilenhän perustuslaki hyväksyttiin Unkarin parlamentissa. Myös toista Unkarin asiantuntijaa pyysimme paikalle tulemaan, mutta hän valitettavasti ei päässyt tulemaan. Annamme ensin Sairille puheenvuoron. Ja jos katsotaan tärkeäksi, voidaan käydä keskustelua aiheesta. Kuitenkaan tekstejä ei vielä ole eri kielille käännetty, mutta varmasti on hyvä jo näin Eh, välittömästi tiedottaa, kertoa asiasta, varsinkin kun kyseessä on henkilö, joka on, eh, on tärkeästi ollut mukana valmistelutöissä kyseisen perustuslakiuudistuksen tiimoilta. Eli nyt antaisin mielellään puheenvuoron kollega Sayerille. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tilaisuudesta voida puhua perussopimusvaliokunnassa juuri se paikka, missä ihmiset ovat avoimia uudistuksille, perustuslain kehitykselle. Nyt, koska olen tavallaan entinen puheenjohtaja puolueeni lakivalmistelukomiteasta koskien tätä uutta perustuslakia, haluaisin kertoa teille myös, että eilen enemmistö parlamentissa hyväksyi Unkarin perustuslain. Se tulee voimaan eh, eh, ensi vuoden tammikuun alusta. Tämä on suuri muutos Unkarissa perustuslaillisesti, koska 62 vuoden ajan Unkari ei pystynyt hyväksymään uutta perustuslakia vuonna 1998 siirtymävaiheen aikana. Vuonna 1989 silloin sopeutettiin peruslaki perusvaatimuksiin koskien oikeusvaltioperiaatetta, demokraattisia periaatteita, mutta silti tämän asiakirjan mukaisesti tätä pidettiin väliaikaisena asiakirjana. Ja heti alusta vuodesta 2009 olen ollut mukana tässä prosessissa. Ja uusi parlamentti parlamentti tulee hyväksymään, tai se tuli selväksi, että uusi perustuslaki tulee hyväksymään, näin ei kuitenkaan tapahtunut, mutta lopultakin 20 vuoden jälkeen viimeisenä entistä kommunistista maista saimme uuden perustuslain. Olen erittäin iloinen, että te puheenjohtaja hyväksytte ehdotukseni siitä, että voin kertoa teille aivan tuoreeltaan tätä asiaa. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että olemme jo lähettäneet useita viikkoja sitten alkuperäisen luonnoksen perustuslaista, joka liittyy kuulemiseen, joka järjestettiin EPPn toimesta Euroopan parlamentissa. Syy, miksi haluan kertoa näistä kysymyksistä teille, koska Mehän olemme varsin läheisessä yhteydessä EU-ssa toisinsa, me kiinnitämme huomiota toistemme perustuslakikehitykseen ja luonnollisesti opimme tässä myös. Ja haluaisin välittömästi siirtyä joihinkin aspekteihin, joista me olemme oppineet muiden kokoomuksista, itse jopa, itse jopa EU-lta. Minä itse esimerkiksi olen ollut jäsenenä valmistelukunnassa esimerkiksi ja täällä seurannut perussopimusvaliokunnassa oikeudellista kehitystä unionissa. Yritän sovittaa har- harmonisesti yhteen tämän prosessin ja liittää sen EU-kehitykseen. Tässä perustuslaissa on varsin suuria, tai suuria uudistuksia. Haluaisin kertoa muille ehkä hekin voisivat tätä seurata. Yksi kaikkein tärkeimmistä keskusteluista, joita käytiin, ja ehkä kaikkein innovatiivisin tekijä, vaikkakaan se ei ole ainoa asia, koska jotkut aspektit Puolasta, Sveitsistä, Saksasta niitä on jo sovellettu, ja ne liittyvät taloudelliseen hallintoon ja ohjaukseen ja siinä tartutaan esimerkiksi velkaantuneisuuteen ja budjettivajeisiin. Unkarilla on aivan erityinen tilanne tässä mielessä. Vain, on vain muutama kuukausi siihen, kun, siitä kun olimme samantapaisessa tilanteessa kuin Portugali ja Kreikka. En sanoisi, että Unkari on kaikkein velkaantunein maailmassa, mutta kyllä kuulumme tähän aika huonossa olevaan ryhmään, mutta tämä on kuitenkin kaikkein pisin ajanjakso, jolloin näin on ollut. Sen, sitten kun olemme olleet jäsenä EU-ssa vuodesta 2004, meillä, me olemme olleet budjettivajien menettelyssä EUn sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeisen 20 vuoden aikana perimme tämän siirtymävaiheen jo vuonna 90 ja sen mukana valtaisan velan lainoja otettiin jo kommunisti-aikana useisen vuosien ajan, joten meillä on erittäin iso matkalaukku raahattavanamme se on vain kasvanut johtuen yksityistämistä muista. Me ajattelemme niin, että perustuslain pitäisi tarttua joihinkin ongelmiin, joissa poliitikot yleensä ovat lyhytnäköisiä sikäli, että ajatellaan vain seuraavia se kahta vuotta tai tulevia vaaleja. Ja me otimme tähän perustuslakiin mukaan uuden elementin valtuuksien erottamista tilivelvollisuuspuolen, joka on uusi budjettivaliokunta, jolla on oikeus käyttää vetoääntä ja torjua talousarvio joissakin olosuhteissa, jos budjetti ei täytä joitakin periaatteita, joilla pyritään vähentämään budjettia. Vaje on nyt 82 prosenttia. Tämän uuden elimen kautta saamme mukaan uusia keinoja kokeilupohjalta tavallaan, josta muutkin maat, jotka kärsivät näistä ongelmista, voisivat oppia. Oikeastaan voin katsoa kyllä kaikkiinkin kollegoihin täältä pohjalta ajatellen. Enkä nyt sanoisi, enkä ole sitä mieltä, että vain, että otetaan rajoituksia mukaan perustuslaissa ja rajoitetaan näin valtion velkaantumista. näin ratkaistaan ongelmat, joista nykysukupolvi kärsii. Mutta tämä on yksi keino. Jos siihen vielä liitetään muita keinoja ja toimenpiteitä, toimielimiä, niin silloin kyllä toimitaan hyvän suuntaisesti. onko uusi perustuslaki toimii näin to, uh, to test uh, in their own Ja näin monet muutkin testaavat tämän tyyppisestä. toinen elementti, joka on ihan uutta, ja se heijastelee sitä, että tämä on uusi tämän vuosituhannen perustuslaki. Siinä on otettu jo mukaan useitakin aspekteja Lissabonin sopimuksesta. Viittaus EU-hun, niitä riittää tässä tekstissä, eikä ne ole vain virallisia vaatimuksia. Tietysti johdanto-osassa viitataan eurooppalaisiin arvoihin ja niin edelleen, mutta konkreettisissa tekstiosuuksissa peruslaki tekstissä, niin otamme tämän asian erittäin vakavissamme. Ja tässä viitataan, siinä viitataan EU-hun. Se on tava, EU muodossa tavallaan puitteet maan kehitykselle jatkossa. Se on tällainen viitekohta. Ja luonnollisesti me sääntelemme sitten sääntöjä sen suhteen, miten Euroopasta lakia sovelletaan Unkarissa, miten paikallisvaalit hoidetaan, miten muun maalaiset EU-kansalaiset voivat osallistua perustuslaisen elämään Unkarissa. Siinä mielessä tämä on erittäin eurooppahenkinen perustuslaki. Siinä viitataan eu erittäin tärkeänä kehyksenä kehityksen kannalta. Sitten toinen asia, joka minulle ja Unkarilla on ylpeyden aihe, on todellakin kestävyysperiaate, joka löytyy perustuslaista. Me sovellamme kolmea kestävyysperiaatetta. Se on tietysti modernin lainsäädännön mukaista, uusi käsite. Ja puhuin jo budjetin kestävyydestä, se on tärkeä suunta ohjenuora, sitä ei pidetä vain yleisenä periaatteena perustuslaissa, vaan on myös toimielimiä, jotka tukevat kyseistä perustuslaillista periaatetta. Niin kuin minä sanoin, ensimmäistä kertaa eh, on mukana viittaus checks and balance-käsitteestä, tilivelvollisuudesta, vastuullisuudesta. Budjettikysymys on erittäin tärkeä elementti, eikä vain sen takia, että tarvitaan terveellä pohjalla budjettista. Tämä on yleinen periaate, periaate, jota kaikkia pitää soveltaa, mutta myös tämä on vastuusta kohden uusia sukupolvia Tämä on toinen yleisperiaate, siis demografinen kestävyysperiaate maassamme, mutta tässä viitataan asiaan laajemminkin. Pohdimme myös, että saattaisi olla kiinnostavaa täällä keskustella asiasta perussopimusvaliokunnassa, koska, en halua tätä keskustelua tähän lopettaa. Nimittäin Äh, kun vanhemmat äänestävät lastensa puolesta. Tämä ei kuulu tähän perustuslakiin. Ehkä nyt tätä, tästä on faktan, se on vain osa luonnosta, mutta koska me laajasti konsultoimme äh, ihmisiä, 12 kysymystä esitettiin kaikille talouksille ja lähes miljoona ihmistä vastasi tähän kyselykaavakkeeseen ja lähettivät vastauksensa nimettömästi. The public opinion survey, because this is not a sample, it's uh, a... Kaikki ihmiset, jotka olivat kiinnostuneita ja halusivat, lähettivät näitä vastauksiaan, mutta vain 25 prosenttia suuresta yleisöstä tuki ajatusta siitä, että lapsilla olisi äänioikeus. Tämä on yksi aiheesta, ja haluaisin tästä kuulemisen järjestää tänne Euroopan parlamenttiin. Monet ajattelevat, ja niin Unkarissakin, että kun ensin kuulivat tästä, tämähän on vitsi, mutta on erittäin vakavia eh, akateemisia ja juridisia ajatuksia tämän takana. En nyt väitä, että tästä nyt pitää alkaa puhua. Olen varma, että muutaman kuukauden kuluttua voin ottaa tämän keskustelun aiheeksi, kun puhutaan demokratiasta kestävyydestä, mutta muitakin kysymyksiä tähän kuuluu. Peruslainen teksti selkeästi sitoutuu tukemaan perheitä, kansalaisia, joilla on lapsia. Sano välittömästi, että avioliiton määritelmä ja perheiden määritelmä määrittely eivät liity toisiinsa. On tehty syytteitä, on esitetty syytteitä joistakin lehdistä viime aikoina, että nämä kaksi asiaa sulkee pois. Yksin ja perheet, vaihto, vaihtoehtoiset perheet. Tämä ei ole oikea tulkinta tästä tekstistä. Joskus tämä on aivan vastakkainen tulkinta, mitä tekstissä sanotaan. Sitten kolmas elementti, joka on mielestäni tärkeä, ja monet kollegat Euroopan parlamentissa silloin tällöin aina vakavissaan puhuvat vakavista ympäristökysymyksistä. Tämä varmasti kiinnostaa heitä, sillä mukana on myös ympärys, kestävyysympäristön ympäristön kannalta. Ne perussaavutus, ympäristö, aspektissa uudessa perustuslaissa on siinä, että saastuttaja maksaa periaate on mukana. Sitten rajoitetaan öö, toksisten aineiden loppusijoitusta sitten puhu, tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Viimeisimmissä tarkistuksissa tehtiin sellainenkin muutosesitys perustuslakiin, jossa rajoitetaan Äh, geenimuunneltuja organismeja. Me olemme GMO-vapaa maa ja nyt se löytyy myös turvalausekkeena perustuslaista. Puheenjohtaja, ehkä lopetan nyt tähän, koska varmasti moni, ihmisillä on monia kysymyksiä. Ja annan mielelläni tietoja tästä prosessista. Jo kymmenen kuukautta tähän prosessiin meni ja paljon väärää tietoa on asiasta liikkunut Euroopassa. Pyytäisin kollegoja nyt kuuntelemaan tarkkaan. Monet ovat ensimmäistä kertaa lukeneet, tietysti tässä ryhmässä, mutta monet kun journalistit ovat kirjoittaneet artikkeleita, ne eivät edes ole lukeneet omien maidensa perustuslakeja. Tämän keskustelun aiheena ei ole tehdä mitään tutkimuksia, koska perustuslait kuuluvat valtioiden suverensuuden alle, mutta pitää kuitenkin puhua yleistä periaatteista. Yhdestä olen erittäin ylpeä. Minulla on perusoikeuskirja kopio ja asiantuntija vieressäni Indigo de Mendes Vico oikeudet perustuslaissa liittyvät perusoikeuskirjaan, joka on kaikkein uusin, modernein tämän vuosituhannen asiakirja koskien oikeuksia. Emme ole toistaneet sanaa sanalta, koska meillä on niitä rikasta, rikasta, rikasta perinnettä perustuslakituomioistuimista ja monia päätöksiä täältä on otettu mukaan, miten mitataan erilaisia oikeuksia. Perustuslakituomioistuin on soveltanut tällaista 20 vuoden ajan omaisuuslainsäädäntö otettu mukaan. Ja sitten joitakin asioita on mukana myös vanhasta perustuslaista. Lopetan tähän oikeus kokoelma kysymyksenä. Mielestäni on hienoa, että 60 vuoden jälkeen Unkarin peruslaki puhuu kansalaisten oikeuksista ensin eikä vasta asiakirjan lopussa. Stalinisten käsite vuonna 1945 puhuttiin ensin ylistettiin silloista diktaattoriamme ja sitten puhuttiin puolueesta ja valtiosta ja sitten vasta myöhemmin kansalaista. Ikävä kyllä 89, kun minäkin olin mukana tätä prosessia, niin peruslain, peruslakia muutettiin. Meillä ei ollut aikaa tarpeeksi eikä mahdollisuuksia muuttaa lain rakennetta, joten tämä oli tässä lopussa. Joten filosofisesti on tehty suuri muutos. Tästä lähtien peruslakimme perustuu kansalaisten oikeuksiin eikä kaikki valtiaaseen valtioon. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että saatoin kertoa teille viimeisimmistä kehityksistä. Ja haluan kuulla huomioita ja kommentteja kollegoilta. Kiitoksia. Grazie, onorevole Sayer. Kiitokset herra Sayer tästä hyvästä synteettisestä esityksestä. Ja oma velvollisuuteni tässä varmasti olisi hieman järjestää keskustelua, koska aikaa meillä on kymmenen saakka sitten siirrymme äänestyksiin. Eli ehdottaisin, että eri ryhmien johtajat käyttäisivät ensin puheenvuorot ja jos aikaa vielä jää, niin sitten myös muut halutessaan voisivat puhua. Ensimmäisen puheenvuoron saa Guerrero, olkaapa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Saajer teidän valmiudestanne tulla tänään valiokuntaan puhumaan. Haluaisin ottaa esille, että aikaa on varsin vähän, mutta meidän täytyy kyllä järjestää uusia tilaisuuksia keskustella Unkarin perustuslaista sitten, kun meillä on käytössämme perustuslaki, teksti eri kieliversioin. Nyt haluaisin heti alussa sanoa, että kaikki, minkä nyt sanon, lähtee liikkeelle siitä, että tunnustan Unkarin kansan suverenisuuden. Se voi perustuslaisesti järjestäytyä niin kuin oikeaksi näkee. Ja kun tunnustan suverenisuuden, tämä pitää näkyä myös siinä, kun se kuuluu EU-hun ja ottaen huomioon oikeudet ja vapaudet, jotka muodostavat kokonaisarvot, periaatteet ja yhteisen toimintatavan täällä unionissa meidän kesken. Haluaisin nopeasti esittää joitakin huomioita perustuslaista prosessista Unkarissa. Verrataan sitä epäsuorasti espanjalaiseen prosessiin sen jälkeen, kun siirrymme diktatuurista de- demokratiaan juuri Frankon ajan jälkeen. Espanja 90-luvun alusta lähtien on saanut seitsemän perustuslakia. Jotkut näistä laeista ovat olleet voimassa ja sen jälkeen ovat hävinneet. Meillä oli autoritäärisiä ajanjaksoja. Mikään näistä perustuslaeista ei tullut hyväksytyksi enemmistön joukossa. Jotkut olivat teknisesti parempia, jotkut huonompia, mutta aina puuttui tärkein sosiaalinen konsensus, yhteiskunnan konsensus, aina niitä tulkittiin puolueen perustuslakeina ja aina ne hylättiin toiselta puolelta yhteiskuntaa, joka ei pitänyt itseään edustettuna kyseisessä perustuslaissa. Vuoden 1977 vaalien jälkeen ensimmäiset demokraattiset vaalit maassa. Silloin luotiin tällainen perustuslaillinen työryhmä, jossa oli mukana seitsemän jäsentä. Neljä näistä jäsenistä kuului puolueisiin, jotka eivät olleet hallituspuolueita. Neljä seitsemästä. Perustuslaillinen keskustelu tuli siihen, loppui yhteen äänestykseen, joka puolsi perustuslakia. 9, 2 prosenttia äänistä ja 6 prosenttia paikoista parlamentissa äänesti puolesta ja se hyväksyttiin suurella enemmistöllä kansallis- kansallisessa kansanäänestyksessä. Kyseinen perustuslaki, tämän tunnemme konsensuksen perustuslaki nimellä. Tällä jatkossa ovat hallinneet kolme erilaista poliittista puoluetta ja jotkut näistä, kuten sosialistinen puolue, hallitsi joutui oppositioon taas palasi hallitukseen. Tällä hetkellä peruslaki on vahvempi kuin koskaan. Se on peruslaki joka kestää on kestänyt pisimpään historiamme aikana. Sen takana on vahva poliittinen konsensus ja myös akateeminen hyväksyntä on suurta. Se on tällainen osallistava perustuslaki. Minun kysymykseni tällä hetkellä liittyvät suhteellisesti tähän prosessiin, jota olemme todistamassa Unkarin tapauksessa. Oliko tämä perustuslaki välttämätöntä? Onko se jotakin, joka vastaa unkarilaisten tahtoja? En määrittele tätä itse, enkä kerro mielipidettäni, mutta tiedän kuitenkin, että Unkarissa on olemassa tällainen jako sen välillä, onko välttämätöntä vaiko ei saada tätä perustuslakia. On osa ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että kyseinen perustuslaki liittyy vuoteen 1949, jotkut taas ovat sitä mieltä, että tämä uusi perustuslaki ei ollut niinkään välttämätön, koska siinä otettiin mukaan monia uudistuksia, jotka tehtiin vuonna 1990, sitten kun hyväksyttiin, hylättiin totalitaristinen järjestelmä. Näin ollen en ala käsitellä tätä kysymystä, koska se kuuluu unkarilaisille. He itse määrittelevät, onko tarpeellista vaiko ei saada uusi perustuslaki. Mutta on kuitenkin kiistatonta, että tässä mukana on vahvasti ollut yksi puolue. Ei ole ollut tällaista perustuslaista työryhmää, joka yhdessä laatii perustuslakia, jossa on mukana myös muut poliittiset puolueet. Yksinkertaisesti hallituksen puolue oli mukana. Hallitseva puolue käytännössä on ainoa puolue, joka äänesti tämän peruslain puolesta Unkarin parlamentissa. Ja tiedetäänkin, että unkarilaiset kansalaiset eivät ole voineet ottaa kantaa perustuslakiin kansanäänestyksellä. Niinhän kuitenkin yleensä tehdään, kun perustuslakeja uudistetaan ja muutetaan. Perustellusti Unkarin hallitseva taho voi sanoa, että sillä on poliittinen riittävä enemmistö takanaan, jotta se voi hyväksyä perustuslain. Ja kyseinen poliittinen enemmistö saa legitiimyyden, koska kansa tahtoa se ilmaisee. Minun täytyy kuitenkin tässä huomauttaa, että tämä, joka yleensä pätee ja onkin päteekin poliittisissa ohjelmissa, on kyllä vähän epäilyttävällä pohjalla, mitä tulee perustuslaillisiin uudistuksiin. Perustuslakien pitää pyrkiä siihen, että ne edustavat mahdollisimman suurta osaa yhteiskunnasta ja niiden pitää olla tällainen osallistava kehys, jonka puitteissa voidaan kehittää poliittisia erilaisia ohjelmia. Eikä ole hyvä tekniikka budjetin kannalta hyväksyä enemmistöä, joka on kuitenkin väliaikainen, ja sitten voidaan jättää jäädytetyksi, jäätyneeksi poliittinen järjestelmä, joka on sitten vaikea muuttaa jatkossa. Historia on osoittanut, että silloin kun nämä puitteet eivät ole osallistavat, kaiken kattavat, niin silloin syntyy epävakaustekijöitä ja konflikteja yhteiskunnan sisällä. Niin, että minun mielipiteeni konkreettisista kysymyksistä perustuslaissa – niin ne muodostan siinä vaiheessa, kun tunnemme täsmällisesti tämän perustuslakitekstin, mutta halusin tässä sanoa ja uskon, että aika kiistatta voidaan sanoa, että tämä prosessi ei ole ollut toivottava legitiimiys, poliittinen legitiimiys, joka on määrällistä, tietenkin sitä on toteutettu. Samoin legitiimiys hyväksyä peruslaki kyllä toteutuu. Samoin legitiimiyttä voidaan osoittaa, että on pyritty ottamaan mahdollisimman suuri osa yhteiskuntaa, niin siinä kyllä epäilen. Sitten kun ajatellaan tulevaisuutta ja uusia uudistuksia ja erilaisia poliittisia ohjelmia, jotka ovat voimassa, niin varmasti silloinkaan jossakin vaiheessa täytyy kyllä tarkistaa perustuslakia ja sitä, ottaako tämä eilen hyväksytty perustuslaki enemmistön tuntemuksen Unkarin yhteiskunnasta vaivaan tällaisen suhteellisen tai konju- suhdanteista riippuvan poliittisen valta-aseman. Kiitokset Corriero. Ja sitten herra Duff seuraavana. Olkaa hyvä. Quite unlike. Niin, puheenjohtaja. Aika toisin kuin edustaja Guerrero tuossa totesi niin maa, jonka itse tunnen parhaiten, niin sillä ei ole minkäänlaista kokemusta perustuslain laatimisesta. Olen itse asiassa kovin kateellinen herra Zayerille, jolla on ollut tämä mahdollisuus saada aikaiseksi perustuslaki. Meidän pitäisi tehdä selväksi, että tässä valiokunnassa huolen aiheemme ovat kahtalaiset. Ensinnäkin meidän täytyy kyetä näkemään, mikä yhteys kansallisella perustuslailla ja sen uudistamisella ja Euroopan unionilla on ja Euroopan unionin uudistuksella on. Eli varmistetaan, että ne ovat keskenään yhden suuntaisia ja yhteen sopivia. Ja varmistetaan, että kyseinen, kyseiset uudistus toimet, jotka liittyvät EUn perussopimuksiin ja kansallisiin perustuslakeihin toisaalta, eivät aiheuttaisi mitään tarpeettomia yhteentörmäyksiä jäsenvaltioiden ja EUn oikeusjärjestyksen välillä. Ja toiseksi meidän täytyy huolehtia siitä, että kansallinen perustuslakiuudistus jossakin tietyssä jäsenvaltiossa ei heikennä tai haittaa suhteita muiden jäsenvaltioiden kanssa. Ja tästä seikasta olisin kiinnostunut kuulemaan herra Zairilta tarkempaa selvennystä lausekkeesta, joka perustuslaissa on, ja jossa pyritään ottamaan huomioon muualla asuvat unkarilaiset, diasporassa asuvat unkarilaiset. Eli pyritään edistämään sellaisten henkilöiden kansallista identiteettiä, jotka ovat unkarilaisperäisiä mutta asuvat tasavallan rajojen ulkopuolella. Uskoakseni on olemassa selkeästi sellaisia asioita, joita voimme ilman muuta vahvasti tukea, ainakin sen perusteella, miten pystymme tätä luonnosta ymmärtämään ja tulkitsemaan, taikka sitä tekstiä, josta eilen sovittiin. Se seikka, että sieltä löytyy lauseke, jossa todetaan, että Unkari, Unkarin tulee vaikuttaa eurooppalaisen yhtenäisyyden ylläpitämiseen on minun mielestäni aivan mahtava asia. Sellaista ei kyllä löytyisi Britannian perustuslaista, voin teille sen kertoa. Se seikka, että kansanäänestyksessä lapsia on kielletty käyttämästä EUn perussopimusmuutosten hyväksymiseen, vaikuttaa minusta rakentava, rakentavalta askeleelta. Se on täysin yhdenmukainen ja johdonmukainen suhteessa kyseisen maan velvoitteisiin nähden, mitä sille perustamissopimuksesta koituu. Pöytäkirjojen rakenne on hyvin mielenkiintoinen. Tämähän itse asiassa voi aiheuttaa kyllä hankaluuksia Budapestin perustuslakituomioistuimen ja Luxemburgin yhteisöjen tuomioistuimen kanssa. Ainakin, tai itse asiassa perustuslain laatijathan jo sitä ennakoivatkin. Erityisesti se, että perustuslaista puuttuu viittaus tekstuaaliseen suuntautumiseen, anteeksi, seksuaaliseen suuntautumiseen ja kuoleman rangaistukseen saattavat aiheuttaa ongelmia. Samoin myös ehdotus, jonka mukaan äideille annettaisiin äänioikeus. No, en ole keskustellut tästä oman äitini kanssa kyllä, mutta voinpa kertoa teille, että tämä kyllä olisi 70, 1976 vuoden suorien vaalien asetuksen, siis eurovaaleja koskevan asetuksen määräysten kanssa, jos mm, tätä määräystä sovellettaisiin EU-vaaleihin. Ja uskoisin, että lauseke, jossa todetaan, että tasavallan presidentti asettaa päivämäärän eurovaaleille on sellainen, että se ei voi mitenkään olla yhdenmukainen EUn oikeuden kanssa. Ja mitä tulee sitten verotu, verotusoikaisuihin, niin eipä mitään muuta kuin onnea matkaan vain sen suhteen. Bene, grazie. Ja sitten puheenvuoron saa Hefner, olkaa hyvä. Kiitokset. Ja kiitokset herra Sajer tästä johdantopuheenvuorosta. Itse pidän tärkeänä sitä, että perustuslakivaliokuntana me tarkastelemme myöskin perustuslakiin liittyviä kysymyksiä jäsenmaissa, jos jotain kehitystä on tapahtunut. Ja varsin tärkeänä pidänkin eh, kysymystä siitä, lähentyvätkö jäsenmaiden perustuslait toisiaan vai erkailevatko toista varsinkin, mitä oikeusvaltioperiaatteeseen demokratiakehitykseen tulee ja mm, sukupuolisen tasa-arvoon ja niin edelleen. Ja mm, mielestäni on oikein hyvä näin ollen, että nyt näin pian meille kerrotaan Unkarin prosessista Eilenhän asiasta vasta siellä päätettiin. Ja varmasti valiokunnassa hyvinkin perusteellisesti voimme vielä tämän asian myöhemmin esiin nostaa. Kuuntelin tarkkaavaisena puheenvuoroanne ja joitain huolia, suurekin sellaisia, mieleni nousi ja haluaisin ne tässä heti esittää teille kysymyksen muodossa. Ensinnäkin elementti, joka minusta on kaikkein perustavaa laatua olevin. Äänestäjät hän valitsevat hallituksen tietyksi ajanjaksoksi ja toivovat, että tällöin maata hyvin johdetaan. Eli tämä peruslaillinen oikeus tapahtuu eh, siis perustuslain kautta eh, mutta kansalaiset antavat tietyksi ajanjaksoksi parlamentille ja hallitukselle valtuudet toimia. Ja sitten perustuslakia määrittelevät valtuudet eh, määrittelee tämä oikeus itsessään. Ja tätä eh, määrittelevä valtuus eh, pohjautuu kuitenkin kansan ja sitten kun tehdään perustuslakia, katsoisin, että mistään poliittisista opportunistisista äh, suhteista ei tulisi tällöin voida olla kyse, eli tietyistä poliittisista äh, puoluepoliittisista painotuksista, vaan tärkeää olisi, että kaikki eri puolueet ja poliittiset osapuolet olisivat mukana muotoilemassa esitystä ja esitys on sitten sellainen, joka kestää aikaa ja on sellainen, että se käy kaikille eri hallituksille, oikeisto vasemmistohallituksessa ja niin edelleen. Eli ettei tätä tietyn hallituksen makujen mukaan vain laadita, vaan että se on todellakin konsensusta kestävä esitys jossa mennään paljon pidemmälle kuin mitä mieltä ollaan yhden puolueen sisällä asioista. Näin ainakin itse ymmärtäisin sen, mistä on kyse silloin, kun laaditaan perustuslakia. Ja tärkeää on, että tahot, jotka ovat laatimassa perustuslakia, ovat tämän seikan ymmärtäneet, eli että kaikki osapuolet otetaan tähän hankkeeseen mukaan ja kaikki ymmärtävät, että omat edut ja näkemykset tulevat myöskin kuulluiksi. Ja nyt minua hieman epäilyttää se, onko tässä onnistuttu Unkarissa onko ylipäätään tätä haluttu tässä hankkeessa. Tämä on mielenkiintoinen elementti, mutta ongelmallinen kyllä, jos ajatellaan tässä muutamia ähm, kohtia, äh, jotka ovat kansalaisille tärkeitä, mutta peruskysymykset sitten esimerkiksi vastataanko kyllä tai ei tähän perustuslakiehdotukseen, jonka tietyt poliitikot ovat laatineet kansalta, tätä ei ole lainkaan kysytty. Mahdollisuutta kansalle tähän kysymykseen vastata ei ole annettu. Eli kansalaisille ei näin ole viimeistä demokraattista sanaa ole annettu tässä yhteydessä perustuslakiuudistuksesta puhuttaessa. Ja sitten vielä muutama seikka, jotka todellakin ovat sellaiset, että ne askarruttavat minua melko lailla. Totesin tässä jo, että kansalaisiltanne olette saaneet paljon valtaa itsellenne ja tähän liittyy myös suuri luottamus, luottamus neljän vuoden ajanjaksoksi sen suhteen, että maata hyvin johdetaan tämän jakson aikana. Nyt suuntaus hallituksen näyttäisi olevan sellainen, että tämä, nämä valtuudet menevät pidemmälle kuin mitä on valtuutettu ajallisestikin tarkastellen. Annan tästä esimerkin. Perustus lakimääräisen kautta on lyhennetty esimerkiksi sen syyttäjien toimikausia, ja tämä on hankala, kun ajatellaan oikeusperiaatteiden jatkuvuutta ja näitä eh, tärkeitä juridisia kysymyksiä, jotka ovat perustana demokratioissa, eli ero eh, lainsäädäntö ja tuomiovallan välillä. Tämän lisäksi toteatte, että olette ponnistellut kovasti budjettivajeen korjaamisesta ja siitä, että Maastrehtin kriteereistä myöhemmin voisitte kiinni pitää, mutta sitten lopussa toteatte kuitenkin, että ymmärrätte, ettei tässä niinkään ole kyse siitä, mitä perustuslaissa sanotaan, vaan siitä, mitä todellisuudessa tehdään kaikissa Euroopan valtioissa, joissa ongelmia on, esimerkiksi valtion talouden rahoittamisessa pyritään vaikuttamaan eläkeikiin. Unkarissa sitten eläkeikä äh, esitän nostaa kahdeksalla vuodella, mutta ei, kun puhutaan koko väestöstä. Tietysti tämä olisikin yllättävää, vaan ainoastaan kun puhutaan tietystä ammattiryhmästä, eli tuomareista ja asianajajista. Ja heillähän on nimenomaan valvontavaltuudet sitten otetaan näiden tilalle uusia. Tämä on kallis hanke ensinnäkin ja syntyy sellainen vaikutelma, ikään kuin hallitus olisi tässä etsinyt sellaisen tien, jolla se voi omien toiveidensa mukaisia henkilöitä pistää näihin tärkeisiin virkoihin. Ja tämä on varsin fataalia kehitystä. Ja en tiedä, kuinka voitte tätä selvitellä, herra Sair, minkä takia tässä tuomareiden Eh, virkakausikysymykset on tällä tavalla peruslakin kirjattu vuodisen kuluessa. Eh, tämä mahdollistaa huomattavan kierron ja vaihdon eh, näiden tärkeiden virkojen osalta. Tässä on siis leikattu tuomareiden virka-aikoja ja kun ajatellaan, että Ranskan enemmistöhallituksessa on kyse, niin vaikuttaa siltä, että mistään vahvasta ähm, oikeudellisesta äh, pohjasta ei haluta puhua eikä toivoa, että se pystyy hyvää valvontaa harjoittamaan, vaan ehkä todellakin halutaan, halutaan äh, voida äh, laittaa näitä paikkoja kiertoon, jotta saadaan sellaisia henkilöitä virkoihin, joka itselle käy. Tässä voi antaa vaikkapa mm, jalkapallosta esimerkin. Meillähän on pitkät perinteet Saksalla ja Unkarilla jalkapallosta puhuttaessa. Tottahan joukkueet pistetään kokoon sillä tavalla, että saadaan aikaan hyvä joukkue, mutta tämä toimii vain, jos kaikki pelaajat kuitenkin pitävät pelisäännöistä kiinni. Ja tarvitaan joku, joka valvoo sitä, että sääntöjä noudatetaan. Se on tärkeää. Ja kun nyt tässä nyt on hyvä joukkue kyseessä, se on pelikentällä ja sitten se saakin itse päättää pelisäännöt ja vaihdella mielensä mukaan myöskin erotuomaria. Ei hyväksytäkään sitä eri tuoma, erotuomaria, jonka joku muu on pelikentälle pistänyt. Ja kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesta vallanjaosta, niin tämä asia tässä tuntuu ongelmalliselta. Eli haluatte tasapainon saada aikaan ja valvontaa parastaa, mutta näyttää siltä, että olette esittäneet jotain ihan muuta tämän tyyppisessä ehdotuksessanne. Tässä kansan päätöksen mahdollisuuksia pikemminkin on rajattu ja leikattu. En tiedä, voitteko jollain tavalla perustella asiaa. Toivon, että nämä huolenaiheeni eivät ole perustellut, mutta tällainen vaikutelma kyllä syntyy, kun tähän tutustuu. Kiitos. Devo cominciare a raccomandare brevità. Scholz. Danke, Herr Vorsitzender. Ähm, Kiitos. Voin yhtyä kollegan puheenvuoroon kun tarkastellaan kansallista ja Euroopasta oikeutta, puhutaan hyvin herkästä kysymyksestä. Ja tietysti riippumattomuus, suvereniuskysymykset tässä tulevat myöskin kuvaan mukaan, kun näin tärkeistä asioista perustuslain laatimisesta puhutaan. Kuitenkin. Olen sitä mieltä, että tärkeää on, että täällä valiokunnassa myös näitä kysymyksiä tarkastelemme ja seuraamme kehitystä, koska tällä on vaikutusta myöskin eurooppalaisen oikeuteen ja EU-hun. Ja kolme lyhyttä kommenttia omalta osaltani. Viikonloppuna olin romanikonferenssissa Budapestissa ja siellä varsin selvästi esiin tuottiin huolenaiheet, kun puhuttiin tulevista poliittisista ja lainsäädännöllisistä toimista maassa. Ja tältä pohjalta, jos luottamuksen menetyksestä kansalaisten keskuudessa puhutaan, ja siitähän usein puhumme täällä valiokunnassamme, kun EU-lainsäädännöstä puhutaan. Varsin usein havaitsemme, että jos päätöksenteossa ei toimita avoimesti, jos kansalaisia ei kuulla ja oteta mukaan poliittiseen päätöksentekoon, niin tällöin kuilu kansalaisten ja politiikan päätösten välillä kasvaa. Ja tämä on erittäin tärkeää, varsinkin kun puhutaan perustuslakiin liittyvistä kysymyksistä. Tässä useampi kollega jo asiaa kommentoikin. Ja itse haluaisin tietää, kun nyt ymmärretään nämä ongelmat, jotka liittyivät EUn perustuslakitarkasteluun, Ettekö ole oikein ymmärtäneet, että omaan uuteen perustuslakiin liittyen olisi ollut syytä järjestää kuitenkin kansanäänestys? jotta kansalaiset olisivat voineet suoraan vaikuttaa siihen, minkälainen tuleva perustuslaki maassa on. Kansanäinen kuuleminen on erittäin tärkeä asia mielestäni, haluan tänään esiin tuoda. Ja itse tulen sellaista osasta Saksaa, jossa 80, vuonna 1989 tuolloiset vasemmistopuolueet päättivät, että missään vaiheessa tulevaisuudessa tätä perusseikkaa ei saa loukata. Eli vapaus on myös ajattelijoiden vapaus, niin kuin Rosa Luxemburg aikoinaan esitti. Ja tämä on erittäin tärkeää silloin, kun puhutaan maan perustuslaista. Ja tämän seikan haluan esiin nostaa. Katsoisin erittäin tärkeäksi sen, että tulisi säilyttää se, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus päättää ja vaikuttaa. Ja tämän lisäksi sitten eh, ja olen tässä nyt tätä väliaikaista alustavaa käännöstä tarkastelin tekstejä käynyt ö, läpi, mutta tietyt sosiaaliset oikeudet, jotka nykysoslaissa ovat olemassa, eivät enää löydykään tästä uudesta. Esimerkiksi oikeus ammattiliittojen perustamiseen oikeus lakkoihin. Eli tärkeät kysymykset, jotka liittyvät kokoontumisvapauteen, niitä ainakaan näin selkeästi ei enää löydy. Niitä ei ole sosiaalioikeuksien, sosiaalisen oikeuksien muotoon laitettu tähän uuteen ehdotukseen. Ja kun tarkastellaan kansallisia perustuslaillisia uudistuksia suhteessa EU-vastaaviin kysymyksiin, niin on syytä tehdä selväksi se, että Unkari on tärkeä osa EUta ja sen tulee kantaa oma kortensa kekoon, kun puhutaan demokratian kehityksestä EU:ssa ja myöskin perusoikeuskirjasta. Ja tähän liittyvät esimerkiksi vähemmistökysymykset, miten kaikkien eri vähemmistöjen, myös seksuaalisten vähemmistöjen osalta voidaan taata näidenkin ihmisryhmien oikeudet ja myöskin etnisten vähemmistöjen oikeudet sanan laajassa merkityksessä. Ja vielä yksi kysymys tässä yhteydessä. Oikeus. äh, mikä on mahdollisuus vaikuttaa tai huomioida myös maan ulkopuolella elävät kansalaiset. Kiitos. Sitten Venes sinne viikon seuraavan. Olkaa hyvä. Ja, gracias, señor presidente. Elma, Elma, Elma, du bist no, no, an age before beauty, If you want to... Ikäinen kauna, että jos sinä haluat puhua, niin odotat siinä vaan. Bueno, señor presidente, gracias. Yo, yo quiero agradecer al señor... Kiitoksia. Kiitän herra ja hänen ripeästä puheenvuorostaan 24 vuoden jälkeen, kun laki on hyväksytty, niin täällä jo puhutaan tästä uudesta perustuslaista, niin tämä on todella hyvä aloite hyvä ajatus, niin myönnän, että en tunne lakitekstiä yksityiskohtaisesti. Enkä muutenkaan tuntuu, että toiset tuntevat sen kuin omat kätensä, mutta minä myönnän, että en tunne. Näin ollen estän varkin yleisiä kommentteja. Ensinnäkin minusta on hyvä, että keskustelua täällä käydään herra Sajerin aloitteesta, koska tämä osoittaa tahtoa selittää, keskustella, perustella – Toiseksi mielestäni perustuslait, niin kuin on sanottu, niin niiden pitäisi olla yhden puolueen lakeja. Poliittinen elämähän on varsin lyhyttä. Mehän tiedämme kaikki, että enemmistöt ovat vaihtuvia. Ja jos tämä perustuslaki on, niin kuin jotkut ovat antaneet ymmärtää, yhden puolueen perustuslaki ei koko kansakunnan perustuslaki, niin silloin kun enemmistö muuttuu, niin toinen puolue tulee voimaan ja muuttaa tätä. Joten jos näin on, niin se olisi huono asia. Mutta meidän ei nyt pidä olla ylimielisiä, kun tuomitsemme muita, eikä olla opettavaisia. Tietysti meidän pitää unohtaa tietyt ennakkoluulot, kun kuuntelin täällä jotakin puheenvuoroja, kun puhuttiin peruslain ekspansiivista tahdosta, kattaa nekin unkarilaiset, jotka eivät elä Unkarin alueella, niin minun tuli mieleen Bon niin perustuslakivuorolta 49 siellä sanottiin, että on että Saksalla ei ole perustuslakia ennen kuin Saksa on yhdentynyt. Kaikki pitivät tätä toivottana poliittisena tavoitteena. Näin sitten tapahtuikin. En minä syyttäisi sikäläisiä saksalaisia siitä, että olisivat olleet imperialistisia. Esimerkiksi ase pitää jättää puheenjohtaja aina ajalleen. Ja tältä kannalta katsottuna hallitseva puolue vaalikampanjan aikana sanoi ja selitti, että haluaa laatia perustuslain mielestäni niin se, että lopultakin tehtiin jako diktatuuriin, niin kuin omassa maassakin teimme ja tämä merkitään peruslailla ja se on tavallaan järkevää poliittisesti. Minua rauhoitti ja minä pidin siitä, että herra Sayer sanoo, puhui tästä seurannasta, jos on otettu huomioon EUn perusoikeuskirja. Perusoikeuskirja se on otettu mukaan Unkarin perustuslakiin kiistatta tällainen eurooppalainen DNA on hyväksi perustuslaille. Näin ollen puheenjohtaja Kiittäisin vielä, vielä herra Sayeria hänen valmiudestaan puhua. Ja sitten kun saamme lakitekstin itse, niin voimme sitten käytännössä nähdä, millainen se oikein on. Minua kiinnosti se, mitä sanottiin sitä, että luotiin tällä, luotaisiin tällainen työryhmä, joka voi tutkia talousarviota, hyväksyä sen tai hylätä. Ja tämä on todellinen uutuus tällaisen komitean laatiminen, mutta muita perustuslaillisia järjestelmiä ei ole otettu tämä asia mukaan itse perustuslakiin, joten mielenkiintoinen asia tutkia. Näin puheenjohtaja, että olette hiukan hermostunut, koska haluatte lopettaa sulkea puhujalistan. Haluan vielä muistuttaa, että herra Brockkin kyllä tässä vieressä haluaa puhua. Problema è che all'inizio ho detto niin totesin, että olisin mielellään kymmenen mennessä päättänyt tämän aiheen käsittelyn, koska meillä on tärkeät äänestykset vielä tulossa. Eli ryhmän puheenjohtajille olisi antaa puheenvuorot ja sitten muille jäsenille vain, jos aikataulu sen salli. Tässä vielä vastauspuheenvuorokin tulee antaa. Herra on pyytänyt puheenvuoroa. Joten herra Pronsis, No, eh, jos tämä nyt on niin tärkeää, niin voidaan eh, toisella kerralla jatkaa aiheen käsittelyä. Kurmai, unkarilainen ja varapuhemies, en tiedä. Ehkä hän pienen ajatuksen voi myöskin esiintyä, ehkä minäkin puheenjohtajana. Mutta kyllä tässä nyt tulee antaa vielä vastauksellekin mahdollisuus. Herra Frans kuitenkin seuraavana, olkaa hyvä. Brons. Right, thank you. Ah, Brons. Um, <clears throat> this might... Oh, sorry, is it Mr. Brock? Oh, oliko se nyt Brock vai Bronx vai kuka se olikaan vuorossa? Bronx. Me, right, thank you. Uh, this might... Kiitoksia. Niin tämä ehkä kuulostaa kummalliselta kysymykseltä useimmille täällä, jotka tulevat maista, joilla on täysin dokumentoitu perustuslaki, mutta tietysti UK-laiselle kysymys on järkeen käyvämpi. Eli onko tarpeen sisällyttää kaikki viittaukset EU-hun ja Lissabonin sopimukseen, erityisesti viittaus eurooppalaiseen sitoumukseen, perustuslakiin, joka on erilainen äh, äh, lainsäädäntötoimi kuin äh, tavanomainen lainsäädäntö perustuslaki on ikään kuin aseminsa kaivautunut verrattuna tavanomaiseen lainsäädäntöön ja uskoisin, että Unkarin olisi hyvin vaikea vetäytyä EU-sta tulevaisuudessa, jos se niin haluaisi tehdä, taikka mahdollisesti olisi vaikea tai jopa hidasta integraatioprosessia. Herra Guerrero sanoi, että olen, olen täysin samaa mieltä Guerreron kanssa, että perustuslakia ei pitäisi, tai perustuslaki pitäisi asettaa kansanäänestyksen alaisuuteen tai kansanäänestyksen päätettäväksi ja siinä sitten viitataan Lissabonin sopimukseen. Sitten tässä on viitattu unkarilaiseen diasporaan, niin lailla minkäänlaista vastustusta unkarilaiseen perustuslakiin, joka viittaisi muualla asuviin unkarilaisiin, koska kyseessähän eivät ole vapaaehtoiset siirtolaiset, he eivät ole vapaasta tahdostaan lähteneet maastaan ja muuttaneet muualle, vaan he ovat vuoden kaksikymmentä sopimuksen, rauhansopimuksen uhreja. Unkarihan menetti siinä kaksi kolmasosaa pinta-alastaan. Kiitos. No, pahoittelen nyt tässä, että en voi kaikille antaa puheenvuoroa. Kollega Kurmaille, jos haluatte, antaisin kuitenkin mahdollisuuden nopeasti asiaa kommentoida. Köszönöm szépen, Nos, Magyarország alkotmánya széles támogatott. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Unkarin perustus lakia tuettiin vahvasti ja kaikki hyväksyivät sen, koska kaikki osallistuivat tämän perustuslain laatimiseen. Itse asiassa Fides on tällä hetkellä vain perustuslain takana. Oppositio pyysi kaikenlaisia takuita tuelleen perustuslakia kohtaan ja varmistaakseen mahdollisuuden käydä laajaa keskustelua perustuslaista. Valitettavasti Fidesz torjui tämän ehdotuksen eikä välittänyt lainsäädännöstä, jossa todetaan, että neljä, vii, neljä, neljän viiden osan parlamentaarisen enemmistön perusteella hyväksyminen voidaan tehdä. Sosialistit eivät osallistuneet tähän äänestykseen, mutta sitä ei, sillä ei ollut oikeastaan mitään merkitystä, koska Fides jätti huomioimatta oikeastaan kaikki asiaan liittyvät säännöt. Perustuslakituomioistuin järjesti konferenssin ja vastalauseita siellä esitettiin, mutta kukaan ei ottanut kuuleviin korviinsa esimerkiksi Unkarin entisen presidentin puheenvuoroja. Ja me kuulimme, että tämän, tällainen, tällainen kyselytutkimus tehtiin ja siihen saatiin miljoona vastausta. No minäpä laskin, että jos yksi kirje kuorvie aikaa minuutin, niin silloin tarvitaan hirvittävä määrä tutkimusten tulosten tarkasteluun. Minusta tämä oli aivan hatusta vedetty tulos. Minun mielestäni tämä ei edistä perustuslain tukemista. Valitettavasti vähemmän kuin yksi kolmasosa kansasta uskoo, että tarvitsemme ensinkään uutta perustuslakia. 51 prosenttia katsoo, että tämä kyselytutkimus oli vain tällainen peitetoimi laajemman keskustelun välttelylle. 51 prosenttia katsoo, että perustuslakia ei voida hyväksyä, jos sitä tukee vain Fides, ja 51 prosenttia katsoo, että kansanäänestys tarvitaan. Ja tämä on oikeastaan kansan tahto. Minun mielestäni Hallitus ei halua kuunnella Unkaria. Yleinen mielipide on huolissaan tilanteesta. Kuunnellaanpa, mitä lehdet kirjoittavat, tiedotusvälineet Le Monde, Financial Times ja Le Figaro. Tässä nyt muutamia mainitakseni. Kaikki ovat huolestuneita siitä, että Unkari, Unkarista saattaa tulla ensimmäinen autokratia Euroopan unionissa. Jos olette kiinnittäneet huomiota Unkarin Helsinki-komiteaan ja kansainväliseen vastustukseen, niin olette varmasti huomanneet, että puoluepolitiikkaan perustuva perustuslaki herättää pelkoa ja se on perusteltua. En halua tästä nyt yksityiskohtaisemmin enää puhua, koska olette kuulleet siitä jo paljon varmasti, mutta korostaisin tässä yhtä asiaa. Perustuslaissa meillä ei ole mitään mainintaa peruslainsäädännöstä, perusperiaatteista, mutta nämä ovat sellaisia määräyksiä, jotka muuttavat yhteiskuntamme. Perustuslaki, joka hyväksyttiin eilen, eilen on vain alku uudelle muutosten sarjalle. Tämän perustuslain legitiimiys ei ole millään tavalla asetettu kyseenalaiseksi, koska oikeaa menettelyä noudatettiin, mutta me katsomme kuitenkin, että tämä on vain väliaikainen toimi, eikä todellisuudessa legitiimi. Me tulemme vaiht- muuttamaan sen mahdollisimman pian ja tulemme saamaan, perustamaan jälleen yleisen yhteisymmärryksen asiasta, koska tällaista tarvitaan, jotta voidaan luoda todellinen perustuslaki oikeaan eurooppalaiseen maahan. No niin, tässä omistakin kokemusta kaikki puhuvat ja Italiasta toteaisin, että meillä on hyvin vakaa vuodelta 1948 oleva perustuslaki ja sitä nyt haluttaisiin, haluttaisiin muuttaa, mutta toivoisin, että siihen ei mentäisi. Ja tämä vuoden 1946 monarkia koskevan kansanäänestyksen jälkeen hyväksyttiin. Ja kysyisinkin teiltä, Tämä viimeisin vaalikampanja maassanne, olisiko puolueiden, voittavien puolueiden vaaliohjelmissa tuotu esiin se seikka, että ajateltiin muuttaa perustuslakia? Ja teillä on nyt mahdollisuus vastata. Herra Sair, olkaa hyvä. Well, thank you very much again. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että hyväksyt tämän aloitteen ja että osallistuit tähän prosessiin. Minulla ei ollut aikaa johdannossa puhua enempää itse prosessista, mutta koska kollegat ovat siihen viitanneet runsaasti, niin mainitsisin vain, että Unkari on ollut laatimassa siis perustuslakia viimeiset 20 vuotta. Tämänhetkinen perustuslaki, joka on vieläkin voimassa, alkaa lausella, mistä tuntuu, että tämä on väliaikainen perustuslaki, ja se tekeekin selväksi sen, että ero erilaiset pyrkimykset saada aikaan konsensusta niin ain, olemme ainoa maa entisessä kommunistimaista, joka ei ole tässä vielä onnistunut. Teillä oli siis suuri päivä Unkarin perustuslain kannalta tässä mielessä. Monet puhuivat parlamentin ja suuren yleisön osallistumista tästä, tästä teimme monia kysymyksiä. Siitä kommentteja en halua nyt kommentoida, koska en halua, että keskusteluun muuttuu sisäpoliittiseksi. Ja erityisesti hänen puolueellaan oli tilaisuus sanoa, mitä olisivat halunneet sanoa parlamentissa, mutta eivät halunneet näin tehdä. Eivät edustaneet omia äänestäjiään tässä elimessä perustuslaillisessa prosessissa minun mielestäni se on heidän valintansa, en halua sitä nyt arvioida, mutta en halua keskustelun tätä ottaa. Koska aikaa on vähän, sanoisin kollegoille, että erityiskohdista olen valmis vastaamaan teille, mutta nyt ensin jotakin yleisiä kommentteja. Ensin arvostan kovasti teidän aitoa kiinnostustanne meidän perustuslakiimme. Mielestäni tämä on oikea tapa toimia kansojen kesken, jotka pyrkivät yhdistämään kohtalonsa EUn kautta Kuitenkin sanoisin, että on varsin erilaisia perustuslaillisia perinteitä. Minusta on tosin omituista kuulla, kun saksalainen kansalainen vaatii kansanäänestystä maalta, jolla ei ole tällaista järjestelmää käytössä. Sitten taas muut kollegat, Belgiasta esimerkiksi belgialainen kollega viime viikolla puhui perustuslaista tuomioistuimesta Unkarissa. Ja tässä maassa taas ei ole perustuslaista tuomioistuinta itsellään. Me on, on erilaisia järjestelmiä siis. Niin minä vain sanon. Haluan vain huomauttaa, että meillä on erilaisia per, perustuslaillisia perinteitä ja Unkari on sellainen maa, huomenta ilman mikrofonia, Last, uh... Unkari viimeisen tuhannen vuoden aikana on rakentanut varsin uh, ylvään perustuslaillisen perinteen. Minä vain sanoin, että perinteet vaihtelevat ja EUn puitteissa me opimme toisiltamme ja otamme toistamme esimerkkiä. Mutta minä haluaisin nyt tehdä aivan selväksi, ja tämä osa tekstiä on saatavissa, se on jo viikkoja sitten käännetty eikä ole juurikaan muuttunut. Tämä uusi perustuslaki ottaa mukaan kaikki oikeudet. Ei ole mitään oikeutta, joka ei olisi mukana tässä luettelossa Tämä on täysin eurooppalainen peruslaki tässä mielessä ja haluaisin pyytää kollegoja vain lukemaan tämän koko tekstin. Ei se ole muuttunut luonnoksen jälkeen, koska tämä on yhteistä perintöä koko EUn perinnehistoriassa, äh, oikeushistori, oikeusperinteessä. Tässä mielessä meillä on erilaisia perinteitä siis. Monet ovat ottaneet esille kysymyksen kansanäänestyksestä. 23 uutta perustuslakia on hyväksytty viimeisen 20 vuoden aikana Euroopassa. Vain kymmenessä tapauksessa järjestettiin kansanäänestys. Sitten on muita esimerkkejä. Puhuttiin konkreettisesti esimerkiksi kuten tuomareista. On moniakin maita EU-ssa, joissa ikäraja, jonka me otamme käyttöön, eikä se ole syrjä. Miten voisimme syrjiä jos tämä ikäraja koskee kaikkea. Eläkeikä on sama kaikille. En ymmärrä tätä perustelua ollenkaan. Sitten se on käytössä monissa muissakin EU-valtioissa. Siis osittain me opimme toisiltamme, opimme myös muiden kokemuksista ja meillä on sitten omat perinteemme vielä. Esimerkiksi se seikka, jonka monet ottivat esille – Nimittäin ulkomailla asuvat unkalaiset. Ei tässä ole kyseessä muutos perustuslaista. Tämä kuuluu jo tämänhetkisen perustuslakiin. Unkari ottaa vastuun unkarilaista, auttavat heitä säilyttämään kansallista kulttuuriaan, sosiaalista elämäänsä, vaikka he eivät eläkään Unkarin alueella. Tämä ei ole mikään uusi velvoite. Ei, se, ei siinä ryhdytä mihinkään uusiin toimiin sitten viittaus kuolemanrangaistuksen. Unkari on maassa, missä perustuslainen järjestys on sellainen, että perustuslakituomioistuin kiesi kuolemanrangaistuksen. Se kuuluu osana järjestelmämme. Kaikkia näitä elementtejä ei ole otettu mukaan tähän perustuslakiin. Me kuulumme kansainvälisiin sopimuksiin. Jos me voisimme muuttaa tätä, olisimme erkautuneet niistä. Sama koskee syrjinnän muotoja. Tämä kannattaa ottaa esille syrjintäkö perustuu sukupuoliseen suuntautumiseen, ei ole sellainen asia, joka puuttuu oikeusjärjestelmästä Unkarissa. Se kuuluu sinne. Me olemme kansainvälisessä sopimuksessa mukana, se on osa lakiamme. Me vain pidimme tämän vanhan tekstin, joka on ollut voimassa viimeiset 20 vuotta ja on vieläkin pätevä lause. Lause alkaa niin, että minkä, mikä tahansa syrjinnän muoto on kiellettyä. Ja sitten tulee jotakin esimerkkejä ja aivan lopussa vielä teksti toteaa ja muun tyyppinen syrjintä. Siis ne, jotka ovat huolissaan tästä, he meidän pitää vain lukea, tutustua käytäntöön. Me olemme toimiva demokratia, meillä tuomioistuimet toimivat, näitä oikeuksia harjoitetaan, tapauksia, oikeustapauksia on tehty ja oikeudet taataan. Ja voin vas- varmistaa, että sen lainsäädännön mukaisesti jo kaikki syrjintä on muuttunut, eikä tämä uusi laki mitään muuta. Syrjinnänvastaisuusperiaate on yksi ensimmäistä demokratian periaatteista. Silloin kun me siirryimme demokratiaan 90-luvun alussa, tämä oli yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Nyt tämä on julkisesti kielletty ja me sovellamme sitä oikeusjärjestelmässämme, mitä tulee sitten presidentin oikeuksiin Presidentillä on virallinen muodollinen rooli. Se ei tarkoita sitä, että vaalit pidetään muina aikoina, eri aikoina. Tämä on myös tämänhetkistä perustuslakia ei siinä ole muutettu mitenkään tätä järjestystä. Sitten sosiaalisista oikeuksista. Haluan vakuuttaa teille, että ei täältä puutu oikeutta, lakko-oikeutta. Itse asiassa tämä on yksi harvoista perustuslaista maailmassa, jossa selvästi puhutaan tavoitteena täystyöllisyydestä. Ei sanota, että kansalaisilla on oikeus työpaikkaan, jonka valtio antaa. Ei näin tietenkään ole. Me olemme juristeja ja ymmärrämme, mitä tämä tarkoittaisi, mutta siellä sanotaan, että valtion täytyy yrittää luoda sellaiset olosuhteet, joissa kaikki, jotka haluavat tehdä työtä, voisivat myös näin tehdä. Siinä mielessä – huolestuminen siitä, ovatko oikeudet ja arvot tässä perusteltuja. Ja olen lähettänyt muutama viikko sitten tämän tekstin. Luki, lukekaa se nyt sana sanalta. Me tiedämme, että olemme juristeja ja jokaisen sanan tulkinnalla on merkitystä. Meillä on 20 vuotta perinteitä perustuslain tulkinnasta. Se on yksi kaikkein elävimmistä puolista peruslakielämää Unkarissa. Ja tämä kaikki säilyy. Peruslaki tukeutuu näihin arvoihin ja aikaisemman saavutuksille ja tässä mielessä voimme olla tyytyväisiä tilanteeseen. Sitten legitiimiyskysymys. Tämä on viimeinen kommenttini. Kyllä, Unkari on demokratia, keskusteluja käydään poliittisten puolueiden kesken – Mutta mitä tulee vaalilainsäädäntöön, oikeudenmukaisiin lakeihin, kansalaiskampanjasta on puhuttu paljon. Ihmiset antoivat kaksi kolmasosaa enemmistön tämmöiselle hallitukselle. Ja minä itse kuuluin tähän. Me ehdotimme oppositiolle erilaisia keinoja osallistua prosessiin viime vuoden kesäkuusta ollut perustettuna komitea, johon kaikki puolueet ovat voineet osallistua ja laatimaan tätä tekstiä. Tämä on avoin prosessi, joka ylittää kansallisen parlamentin rajat. On otettu eri tavoin ihmiset mukaan, kyllä 12 kysymystä e- ehkä voitaisiin tulkita tulkita liian vähäiseksi, mutta kun täyttää 12 kysymystä, siihen menee ainakin puoli tuntia kansalaiselta. Ja avoimpiin kysymys siellä oli mukaan Rova Kurma otti esille sen, että näitä ei voitu ottaa huomioon. Minä voin vakuuttaa, että minä tutustuin tähän prosessiin, valvoin sitä, yleensä saattoi tutustua tähän. Tämä oli avoin prosessi, kun laskettiin tuloksia, eikä ole mitään epäilystä näistä kysymyksistä. Me laajensimme tätä, teimme parhaamme, jotta ottaisimme mukaan koko yhteiskunnan. Kaikkein tärkein asia kuitenkin oli siinä, että peruslaki on hyväksytty. oppositiopuolueet eivät ole mukana vielä kannatuksen, eikä ja todellakin uusi peruslaki, vanha peruslaki, pitäisi korvata, jota voitaisiin tulkita johdonmukaisesti. Olemme ylpeitä, että perusarvot Euroopassa demokratiasta ovat mukana. Vieläkin puheenjohtaja, kiitän teitä mahdollisuudesta kertoa näistä kysymyksistä kollegoille, niin koska jotta vältettäisiin väärinkäsityksiä, on erittäin tärkeää, antaa tietoa, jos väärinkäsityksiä on. Ja tämänkin kokouksen jälkeen mielelläni annan kenelle tahansa yksityiskohtatietoa, kuten, kuten voitte kuvitella, tunnen tämän tekstin hyvin ja voin myös selittää, jos epäillään tekstin pätevyyttä. Olen täällä läsnä aina, koska olen kolleganne – koska mielestäni demokraattinen keskustelu perustuslaistamme tarkoittaa, että ensin pitää ymmärtää, mistä oikein on kysymys, ja sitten pelataan tätä poliittista peliä. Ja, mutta kaiken tämän kiistelynkin pitäisi pohjautua oikeaan tietoon. Ja tässä nyt sitten on tilaisuus antaa tällaista tietoa ja olen valmis antamaan lisätietoja, jos kaivataan. Kiitos. Grazie, onorevole Sair. Siamo in attesa del... Kiitokset, herra Sair. Jäämme odottelemaan käännöksiä tästä tekstistä ja olemme huomioineet kaikki esittämänne tiedot. Ja nyt sitten eteenpäin esityslistalla, eli äänestyksiin. Äänestämme kahdesta asiasta. Ensinnäkin herra Daffin mietintö vuoden 76 säädöksen muuttamisesitys. Toivottavasti teillä on mukana on ne myös äänestyskortit, koska varsin usein joudumme ehkä koneellisesti äänestämään. Toivottavasti teillä on kortit näin ollen mukananne. Ja voimme lähteä liikkeelle. Eli voimme ryhtyä saman tien äänestämään. Äänestämme käsiäänestyksellä ensin ensin artikla 14 kappale 2. Eli vasta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hyvä. Sitten seuraavat tarkistukset tulivat katetuiksi kompromissin. Teillähän on tämä esitys edessäni, niin, eli voimme mennä eteenpäin sivulle neljä. Siellä sitten b e, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjä hyväksytty. Ja sitten edelleen ollaan artiklassa 7. 104 e, raukesi, kun B meni läpi ja tämä pätee myöskin tarkistuksen 105 ja 106. Eli voimme siirtyä artiklaan 8. Se esittelijältä puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. 107 raukeaa. Ja seuraavana d hen esittelijältä puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. Sitten 108, se on rauennut ilmeisestikin. kahdeksan raukea, kun kompromissi meni läpi. Ja tämä koskee myöskin 1910 ja näin ollaan tarkistuksessa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 2 tarkistus 111 Smithiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 2 ja uusi kompromissi B esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavan sivun, sivun seitsemän tarkistukset näin raukeavat ja siirrytään kompromissiin L sivulla kahdeksan. täällä puheenvuoropyyntö. Niin, halusin ehdottaa suullista tarkastusta kompromissiin L. Ja poistettaisiin itse asiassa sieltä St. League-metodin tilalle laitettaisiin DONT-metodi, tällainen muutos. Esittelijä. Mr. President. Niin, puheenjohtaja vastustan tätä suullista tarkistusta. Non possiamo accettarlo. Ei voida hyväksyä. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, tämä on avainäänestys, koska, ja sen takia pyytäisin, että se suoritettaisiin sähköisesti. Mikrofoni. Äänestämme kompromissista L. Tästä toivottiin koneellista äänestystä ja näin teemme. Äänestys alkaa. Hanno votato tutti? 21, 22, 21, hanno votato, tutti? Hanno votato Ovatko kaikki äänestäneet? Sì, a sinistra, però.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 oikealta vastaan ja sillä tavalla, ihan niin kuin täysistysaalissa. No niin, ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Yhdeksän puolesta, kolme vastaääntä, ei tyhjiä, hyväksytty. Ja näin sitten siirrymme tarkistukseen neljä esittelijältä. Ja Vilandilta eh, tarkistus 121, ne ovat samat eh, puolesta. Tarkistetaan koneellisesti, eli äänestämme koneellisesti tarkistuksista neljä esittelijältä ja 121 nämä ovat siis identtiset tarkistukset. Äänestys alkaa. Posso chiudere? No, no, no, aspetti, quella vede 19... Chi è che deve votare? Chiud- Toivottavasti kaikki nyt ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Kymmenen vastaääntä, yhdeksän puolta ja yksi tyhjä, eli hylätty. Eteenpäin. Gualtieriltä 122 eh, 122 siis. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten uuteen kappaleeseen kaksi tarkistukset 422 ne ovat identtiset. Äänestämme niistä puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti, eli tarkistukset 4 ja 122 identtisinä. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta, 8 vastaääntä. Hyväksytty. Sitten 121 Viilandilta. Se raukeaa, koska äskeiset hyväksyttiin. Tarkistus 123 Kvaltierilta. Puoltoäänet, vastaäänet, tyhjää, hylätty. Ja sitten tarkistus viisi esittelijältä ja identtisenä Viilandin tarkistus 124 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus viisi esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 124 Rainer Villandilta. Se onkin rauennut, eli mm, tarkistus, seuraavana tarkistus kuusi. Puoltoäänet, vastaäänet, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus seitsemän esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 125 Kualtieriltä puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 126 Viilandilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 on rauennut. 127 myös. Sitten tarkistus 128. Siitä äänestämme. 128 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 10 esittelijältä sekin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus C, artiklaan 9. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 11.30 raukeavat. Ja näin Äänestämme seuraavaksi kompromissitarkistuksesta D puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen 131 ja 12 tulevat katetuiksi. Ja seuraavana tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksyt. Tarkistus 15. Se raukeaa osittain. Ja... Eli tässä tilanteessa äänestämme tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 16 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 132, se on rauennut. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18, se on rauennut, kun kompromista ja L hyväksyttiin. 133 Puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, mutta meidän pitää äänestää 18. Koska jos kompromissit eivät, menneet, e, eivät olisi menneet läpi, mutta nehän menivät läpi, joten meidän täytyy äänestää 18. Ah, rejette, oui. Eh, eh, eh, sì, sì. Vous avez très raison, excusez-moi. Bon. Allora, si vota l'emendamento. Eli äänestämme tarkistus 18 puolesta tarkistetaan koneellisesti. Eli koneäänestys alkaa. Esittelijän tarkistus 18. Äänestys alkaa. Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13 puolesta 10 vastaanta hyväksytty. Sitten artikla Tarkistus 133. Se on rauennut, koska 18 meni läpi. Tarkistus 19 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten kompromissi E esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näin tarkistukset 134, Gualtierilta ja 20 esittäjällä tulivat katetuiksi. Menemme eteenpäin tarkistuksen 21 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten 22 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten 23 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 135 tulee kompromissin v kautta katetuksi. Ja tämä koskee myös seuraa 36 37 ja 138. Eli seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 62. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 63 puolesta. Vastaan. Sama enemmistö hylätty. Tarkistus 64 puolesta. Käsi ylös. Vastaanet. Hylätty. 65 ja 66

Chi vuol parlare? Sento parlare. Eh, no. Chi è che vuol parlare? I, i, i. Onko täällä puheenvuoropyyntö? Gurmai eh, chiede di eh, verificare la vota elettronicamente il 70. Ah, dove sta l'onorevole Gurmai? Ah, ha chiesto di... Ah, vuole verificare elettronicamente. Ja haluatte, että tarkistetaan koneellisesti, no sehän käy. Eli tarkistus 70, tarkistetaan tulos koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 6 vastaääntä. 71. Se on rauennut. Näin myöskin 72, 73. Scholzin tarkistus. Äänestämme siis siitä 73 puolesta 73 siis kyseessä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 73. Scholzilta mm, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 10 vastaääntä hyväksytty. L'emendamento 74 è caducato. 74 raukesi. Näin kompromissin F-esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 75, joka tulee katetuksi äskeisen kompromissin kautta, eli siitä ei äänestetä. Seuraavaksi tarkistus 80 Alin Smithiltä. Puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hylätty. 81 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 82 Haglundilta puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi G esittelijältä Kompromissi G, luku 4, puolesta vastaan. Tyhjä. Eli siis kompromissi G tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. Chiudo la votazione. Äänestys päätyy 6,5 ja 7 vastaan hyväksytty. Näin sitten voimme siirtyä 83-84 raukeavat ja seuraavana tarkistus, tarkistukset 85-86, niistä äänestetään yhdessä. Ja puoltoäänet. Vastaäänet. Kannattaa ehkä tarkistaa koneellisesti. Eli tarkistukset 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 10 puolesta 13 vastaan. Sitten kompromissi H-esittelijältä. Kohta kohdalta äänestämme ensimmäinen osa puolesta vastaan. Ja hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta Eli osa kaksi, tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 vastaanta 5 puoltoääntä hylätty. Ja sitten osa kolme. Äänestys alkaa ähm, puolesta vastaan. Hylätty. Ja sitten viimeinen kohta puolesta. Käsi ylös. Vastaan. Hyväksytty. 88 tulee katetuksi äskeisen kompromissin kautta näin 87. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 89 puolesta vastaan. Hylätty. 90 puolesta vastaan. Hylätty. 91 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 91 Hefneriltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta, 9 vastaääntä. Sitten seuraavana luku 6, suullinen tarkistus. Tarkistus 92. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93. Vilandilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94 on vedetty pois. 95 ja 96 näistä äänestämme yhdessä puolesta vastaan hylätty. Sitten 97. Eli se siis raukeaa. Sitten kompromissi I-esittelijältä puolesta vastaan ja hyväksytty. Ja 27 näin tulee katetuksi. Ja sitten tarkistus 28 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan Hyllätty ilmeisesti, mutta tarkistetaan koneellisesti, eli tarkistus 30 Kualtierilta. Tarkistamme koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 vastaan äh, hylätty. Sitten 31 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 32. Tai siis tarkistamme vielä 31 koneellisesti. allora con... Eli 31 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.12 tilanne eli hylätty. Hyvä, että tarkistettiin. Sitten tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Hyväksyt. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistus 32. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta 9 vastaan. Sitten seuraava raukea. 34 seuraavana puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hylätty. 36 on vedetty pois. 37 puolesta vastaan hylätty. 38 kolmekymmentäkahdeksan kolmekymmentäyhdeksän ovat identtiset Tässä ei ole sisältöongelma, mutta käännös ja siksi näistä ei äänestetä. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 41 raukesi, koska äskeinen hyväksyttiin. 42 puolesta. Vastaan. Hylätty. 43. Siitä äänestämme. 43 puolesta. Vastaan. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti kuitenkin, eli koneäänestys alkaa tarkistuksesta 43. Koneäänestys päättyy. yhdellä äänellä meni läpi hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Hylät ilmeisesti, mutta tarkistetaan koneellisesti, eli 44 koneellisuus alkaa. Äänestys päättyy. 16 vastaääntä, 6 puoltoääntä hylätty. Ja sitten kompromissi J. Tämä kahdessa osassa myöskin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta tarkistetaan koneellisesti osa kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kuusitoista vastaanta kahdeksan puoltoääntä hylätty. Sitten 45 ja 49 tulevat katetuiksi. Seuraavana tarkistus 50. Sari Esaiheltä ja Haaklundilta. Puoltoäänet, vastaäänet, hylätty. 51 puolesta vastaan hylätty. 52 puolesta vastaan hylätty. 53 ja 54 ja 55 ovat identtisiä, eli näistä äänestämme yhdessä puolesta vastaan. Hylätty. Sitten 56 puolesta vastaan. Hylätty. 57 puolesta käsi ylös. Vastaan. Hyväksytty. 58. Tämä tulee siis A-kompromissin kautta katsotuksi, eli on rauennut, ei äänestetä. Sitten kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 ja 60 tulevat katetuiksi kompromissin myötä ja sitten 61 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme koneellisesti, eli äänestys alkaa tarkistuksesta 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolta 7 vastaääntä hyväksytty. Kaksi tyhjää. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys. Loppuäänestys siis koneellisesti tästä päätöslauselmasta tehdyin muutoksin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 4 vastaääntä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle herra Daffille. Hän on nyt tehnyt kovasti työtä. Asia on vielä kesken, mutta hyvä välivaihe on saatu valmiiksi. Ja nyt jatkamme eteenpäin. Ja tässä on nyt sitten kaksi mietintöä. Ensimmäinen koskee toimielinten välistä sopimusta yhteisestä avoimuusrekisteristä, sen perustamisesta. Ja aloitetaan siitä. Kasinin mietintö siis. Thank you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 No niin, lähdetään liikkeelle. Mietinnöstä, joka koskee parlamentin ja komission yhteistä avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen asiaa. Esittelijähän olen minä, kuten tiedätte. Ja ensin äänestetään Äänestetään ensin tarkastus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta. Käsi ylös. Hetkinen. Olkaa hyvä, siellä on puheenvuoropöyntö. Hefnerillä on puheenvuoro. nach der jüngsten Entwicklung diesen Antrag zurückziehen. Tästä ei tarvitse äänestää, voi vetää tämän pois. Selvä. Eli 32 vedetään pois. Ja tarkistus 33. Puolesta käsi ylös vastaan. Hylätty. Tarkastus 34. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja tarkastetaanpa sähköisesti, koska oli kovin tiukka tulos. Otetaan uudestaan tarkastus 34 Möltseriltä. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme, edelleen Meltzeriltä puolesta. Vastaan. Ja tarkastetaan jälleen sähköisesti. Eli kolmonen äänestys käynnistyy sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta 9 vastaan. Ja sitten Duffilta Eli tässä DAFin tarkastuksesta olen pyytänyt kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen osa on siis poistunut jo, joten äänestetään toisesta ja kolmannesta. Ensin toisesta osasta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. näyttäisi, että olisi hylätty, mutta tarkastetaan vielä koneellisesti. Eli tarkastus ykkönen, kolmas osa Daffilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Ja sitten kakkonen Bermanilta, jonka kattaa jo tarkastus yksi itse asiassa, joten tarkastetaankin ei anteeksi, äänestetäänkin tarkastuksesta neljä Bermanilta puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kuutonen Möltseliltä puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkastus viitonen. Ei vaan hetkinen. Hefner, haluaako Hefner vetää tämän pois? Haluatteko vetää tämän pois? Ei. Joten äänestetään. Eli puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemäinen puolesta ja vastaan. Eli hyväksytty. Tarkastus 10 jätteen, jääteenmäiltä joka voidaan yhdistää yhdeksäisen kanssa, uskoakseni. Äänestetään siis molemmista kyllä puolesta, ei vaan ensin kympistä puolesta vastaan hyväksytty. Berman yhdeksäinen puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksainen Grotelta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siispä ei tarvitse äänestää enää 11, 12, 13, 14, 14 ja 15, vaan äänestetäänkin koska A hyväksyttiin, kompromissi A, niin myöskin 16 putoaa pois ja sitten 17 kattautuu edelliselle ja 18 putoaa pois. 19, 19 äänestetään, mutta 20 putoaa pois. Joten meidän pitäisi nyt äänestää itse asiassa 21. 21 Söndergaardilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 22 Söndergaardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 Grötiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja ensimmäinen osa tarkistuksesta 24. Itse asiassa Hefneriltä toinen osa kattautuu kompromissilla. Ja kakkosesta ei, ykkösestä ei voida äänestää, koska se, sitä ei voida hyväksyä. 25, 26 ja 27 jäävät pois, koska ne kattautuvat jo 28 ei äänestetä, koska ensimmäinen on A-kompromissin kattama ja toinen osa on sellainen, että sitä ei voida ottaa huomioon, koska sillä pyydetään ää, muutosta. Eli 29 puolesta seuraavaksi vastaan tyhjää hylätty 30 Daffilta puolesta käsi ylös vastaan hyväksytty. 35 Söndergaardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 Söndergaardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37. Sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi, koska sekin koskee sopimuksen muuttamista, joten 38 ja sekin, kuten 37, niin samasta syystä. Sitä ei työjärjestyksen mukaan voida ottaa käsiteltäväksi, joten loppu, loppuäänestys sähköisesti käynnistyy nyt. Ja äänestys päättyy. Hetkinen vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja nyt äänestys päättyy. Yksimielinen hyväksyntä. 22 puolesta nolla vastaan. Seuraavaksi sitten viimeinen äänestys, joka koskee työjärjestyksen muuttamista parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin perustamisen vuoksi. Ja aloitetaan artiklasta 13, Eivan tarkistuksesta 13 Bermanilta puolesta. Hetkinen, mikäs tässä olikaan? Bermanilta siis tarkastus 13 artiklasta 9 tässä on hieman nyt sekaannusta. Hetkinen. Eli äänestys, joka nyt on kyseessä, koskee No niin, äänestys koskee tarkistusta 13 Permanilta ja äänestys käynnistyy. Sähköinen äänestys. E chiusa la votazione. Ja äänestys päättyy. 19 puolesta kolme vastaan, eli hyväksytty. Ja tämä sitten kattaa ykköstarkistuksen ja sitten tarkastus kakkonen puolesta vastaan. Kolmosen olenkin vetänyt pois. Ja sitten meillä on tarkistus 14 puolesta. Käsi ylös nyt. Ja vastaan. Hyväksytty. Tarkastus neljä puolesta vastaan. Hyväksytty viitonen puolesta vastaan. Hyväksytty kuutonen puolesta vastaan. Hyväksytty seitsemäinen puolesta vastaan. Hyväksytty tarkastus 15 Bermanilta ja äänestetään kohta kohdalta.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 Niin, niin, suosittaisin, että ei äänestettäisi kohta kohdalta kuitenkaan, vaan koko tarkastuksesta yhdellä kertaa. Ainakin, jos nyt joku on pyytänyt 15 kohdasta kohta kohdalta tai 15 tarkistuksesta kohta kohdalta äänestystä, onko näin? Eli kokonaisuudessaan 15 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkastus 16 puolesta vastaan hylätty. Tarkastus kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Ei vaan anteeksi hyväksytty. Ja sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 10 D puolesta vastaan hyväksytty. 11 D puolesta vastaan hyväksytty. 17. Sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi puheenjohtajamme mielestä, koska se vaatii sellaisia muutoksia, joita ei voida tehdä. Eli 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys koneellisesti. Äänestys käynnistyy. Ja kaikki ovat äänestäneet kaiketi. Äänestys päättyy 23 puolesta nolla vastaan. Eli yksimielinen hyväksyntä. Kiitoksia paljon ja tässä sitten olivat äänestykset. Hyvä. Sitten voidaankin siirtyä Io riceverei volentieri eh, la verità. Ah.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 Scusate, allora. Anteeksi nyt vain hetkinen, meillä on vielä yksi lausuntoluonnos Sodargasilta, Saudargasilta. Ja koskapa joudun poistumaan kymmeneksi minuutiksi, niin pyytäisin Tarkovskia apulaispuheenjohtajaa ottamaan puheenjohtajan paikan. Saudargasin lausunnon käsittelyn ajaksi. Tämä on viimeinen kohta ennen kuin ministeri Tremontti saapuu vieraksemme. We are moving on to the uh, opinion on... No niin, siirrymme käsittelemään budjettiasiaa koskevaa lausuntoa. Ja esittelijä Saudarkas, tai valmistelija Saudarkas saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Pirmininkiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat. Tänä vuonna on vallalla tilanne, joka ei ole kovinkaan erilainen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Budjetti ei tule kasvamaan juurikaan. Eikä myöskään tulla tekemään valtavan suuria leikkauksia. Joten tämä on varsin samantyyppinen tilanne kuin viime vuonnakin. Nyt puhumme kysymyksistä, jotka ovat vieläkin relevantteja. Silti elämä jatkuu reglamentas jau įsigalio. Meidän pitää ottaa huomioon uudet kehitykset. Kansalaisaloiteasetus on tullut voimaan ja ensi vuoden huhtikuusta se on täysin toimiva. Ja tässä lausunnossa meidän pitäisi ottaa esille kantamme siitä, että asetuksen toiminta täytyy varmistaa taloudellisesti. Mitä varoja käytetään? Komission vai jäsenvaltioiden varoja? Tämä ei ole vielä selvää ja meidän pitää ottaa nyt tähän kantaa. Toisaalta meidän pitäisi tuntea huolta asetuksen kunnollisesta toiminnasta – ei ole kyse vain siitä, että se yleensä toimii. Meidän valiokuntamme on ilmaissut kantansa monissakin yhteyksissä siitä, että Euroopan kansalaisten täytyy saada asianmukaista tietoa tästä asetuksesta heidän oikeudestaan tehdä aloitteita. Siksi meidän pitäisi ottaa huomioon mielipiteitä, joita valiokunnassa on esitetty koskien rahoituksen muutosta aloitteen kohdalla samoin sitä, että kehitetään tiedotusta ja tiedottamista kansalaisille. Seuraavassa budjetissa pitäisi ehkä ottaa käyttöön oma budjettikohtansa tälle. Sitten toinen tärkeä kysymys, joka on meille tärkeä, on yleensäkin tiedotus- ja politiikka. Meidän valiokuntamme keskustelee tästä aiheesta varsin usein kokouksissaan kaikilta eri kulmilta katsottuna. On kyse sitten unionin toiminta, avoimuus tiedotuspolitiikassa tai niin edelleen, joten tässä meidän täytyy varmistaa, että budjettileikkauksia tällä saralla ei tapahdu. Kansalaisten tiedottamista pitäisi rahoittaa tulevaisuudessakin asianmukaisesti. Kolmas aihe, joka on erittäin tärkeä tässä lausunnossa, liittyy eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoittamiseen. Te kaikki tiedätte, että tämä keskustelu on jo vienyt paljon aikaa valiokunnassa. Me puhumme asetuksesta, joka koskee poliittisten puolueiden rahoittamista yleensä. Ja puhutaan mahdollisista muutoksista rahoituksessa jatkossa. Puhutaan eri rahoituslähteistä, joten siksi meidän valiokuntamme pitäisi laatia lausunto. En vieläkään tiedä tarkkoja lukuja, mutta budjetin pitäisi olla tasapainossa niin, että poliittiset puolueet saisivat varmat varman rahoituksen. Euroopan poliittisten puolueiden merkitystä on korostettu tässä valiokunnassa useissakin yhteyksissä. Tämä on tärkeää ajatellen EU-toimielinten demokraattista toimintaa. Tämä on meidän, näin ollen meidän mielipiteemme pitäisi olla se, että rahoitus varmistetaan kaikille poliittisille puolueille, ei ole väliä miten tai mistä lähteistä me laadimme sitten eri asiakirjoja näistä kysymyksistä. Joten kollegat tässä pääkohdat lausunnossa, tarkistusten jättöaika, päivämäärä on 4. toukokuuta kello 12 ja me äänestämme sitten toukokuun lopussa 23. tai 24. toukokuuta. Sitten tavallinen budjetti menettelytapa jatkuu kesä-heinäkuussa. Kiitos. Kiitoksia, Rova Sadakas. Ja sitten herra Ja, herzlichen Dank. Ich mache es. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska herra Sardak Saudarkas jo selitti tärkeimmät asiat meidän valiokuntamme kannalta. Nyt yleisesti ottaen elätään, elätään sellaisia aikoja, jolloin voimme saada menopuolta kasvamaan vaan siirtämällä budjettikohtia eikä niinkään itse budjettia suurentamalla, mutta ei pidä unohtaa sitä, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja kansalaisaloitteen hyväksyminen, erityisesti viittaan siihen, mitä kaikkea tässä valikossa on asian puolesta tehty, ja viitaten myös siihen, että olemme hyväksyneet tulevat säännöt eurooppalaisten puolueiden ohjesäännöistä, niin on olemassa kustannuksia, jotka liittyvät tiedottamiseen, mutta aivan erityisesti rahoituksella pitää tukea tätä poliittista ohjelmaa ja varmistaa, että kansalaiset saavat tietoa esimerkiksi kansalaisaloitteista. Komissiohan on sitoutunut siihen, että kansalaiset voivat saada tietoja tästä hankkeesta. Tarvitaan henkilökuntaa, tarvitaan materiaalia, se maksaa rahaa ja olen iloinen, niin kuin tekin sanoitte, että nyt voimme odottaa asioiden etenevän sitten, kun tämä teksti saadaan. Ja olemme erittäin iloisia siitä. Kiitoksia. Ja sitten herra Guerrero. Kiitoksia. Ihan lyhyesti minäkin kommentoisin mielestäni herra Saudarkasin luonnos edelleenkin kiinnittää huomiota perustavanlaatuisiin kysymyksiin, jotka ovat olleet AFKO-valiokunnassa esillä viime kuukausina. Ja meidän pitää asteittain sitten kehitellä niitä myös ajatellen tulevaisuutta. Jälleen kerran esille tulee tiedottamisen, tehokkaan te- tiedottamisen välttämättömyys, kansalaisten kanssa ja tähän tarvitaan budjettiresursseja. Ja mitä nyt viime kuukausina on EU-ssa nähty, tarkoittaa, että meidän kyllä pitää pystyä selittämään kansalaisia hyvät ja huonot puolet ja ainakin kertoa siitä sisällöstä, mitä me teemme ja miten tämä vaikuttaa, kaikki vaikuttaa kansalaisten arkeen. Että he tietävät, mitä EU-lainsäädäntö tekee, mitä parlamentissa tehdään, perussopimuskysymysten yhteydessä. Minä tiedän, että tämä on aihe, joka aikaisemmin on herättänyt joidenkin ryhmien hylkäysreaktion, mutta edelleenkin tiedottaminen, jos on objektiivista, todellista tiedottamista, niin se on kyllä aina tällainen yhteyttä aiheuttava tekijä kansalaisten kanssa ja lisää avoimuutta ajatellen toimintaamme. Edelleen kun aletaan toteuttaa kansalaisaloitetta käytännössä – Siihen hän meni huomattavasti aikaa meidänkin valiokunnassamme ja ihan niin kuin esittelijä äsken sanoi, että lausunnon laatija, niin budjetin kannalta pitää kantaa vastuuta myös siitä, minkä muutaman viikko sitten hyväksyimme, siis Euroopan poliittisten puolueiden ohjesäännöt, ja sehän liittyy myös rahoituspuoliin. Sama koskee säätiöitä. Ehkä joitakin tarkistuksia voidaan tehdä, mutta pitkälti ollaan samoja linjoilla kuin esittelijäkin tässä asiassa. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Vons. Uh, thank you. Um, <clears throat> I refer to point two. Niin, viittaisin kohtaan kaksi. Siinä viitataan EUn eduista tiedottamiseen käytettävää rahoitusta. Ja tehän mainitsitte taikka tässä oletetaan, että jos jonkinlaista eh, rakkauden puutetta niin sanottua EUta eh, e kohtaan on, niin se johtuu vain tietä, tietämättömyydestä ja sen takia meidän täytyy tiedottaa lisää ja sitten kaikenlainen oppositio katoaa, mutta pelkäänpä, että näin ei tule käymään. Itse asiassa oppositio perustuu pitkälti tietoon eikä tietämättömyyteen. Eli pitäisikö minkälaista rahaa osoittaa tiedottamiselle? Mahdollisesti kyllä. Erityisesti silloin, kun edistetään sellaisten paikkojen tukemista, josta saa lisää tietoa esimerkiksi, ja mahdollisesti myöskin eri näkökantojen esille tuomiin, tuomiseen, mutta sehän kattautuu jo jäsenvaltioille osoitetussa tuessa, mutta en usko, että viestittämiseen pitäisi osoittaa rahoja silloin, kun kyseessä on yksipuolisen propagandan edistäminen. No sitten koskien kohtaa kolme, eli tätä Euroopan tason poliittisille puolueille annettavaa rahoitusta, niin minun mielestäni ihanen maailmassa poliittisten puolueiden rahoitus pitäisi tulla omilta jäseniltä vastustan yritysten ja liittojen harjoittamaa rahoitusta puolueille, koska ne sitoutuvat puolueet omiin tarkoitusperinsä, mutta samalla tavalla myöskin vastustan valtion ja ylikansallista tukea. Jos rahoitusta tarjotaan joillekin, niin sitä täytyy tarjota kaikille. Joten poliittiset puolueet, jotka vastustavat periaatteessakin valtion rahoitusta, niin niitä ei pitäisi jättää ulkopuolelle rahoituksen, jos sitä tarjotaan muillekin. Ja edustaja Saudargas, haluatteko reagoida? Ei. Selvä, kuten tässä todettiin, niin tarkistusten jättämisen määräaika on 4.5. kello 12. Ja täällä valiokunnassa äänestetään 23. luultavasti äh, toukokuuta. No sitten koordinaattorien kokouksesta tänään todettakoon, että sitä ei järjestetä koska meillä käynnistyi kokous edustaa ministeri Tremontin kanssa ja meillä ei ole aikaa enää koordinaattorien kokoukselle. Eilen oli hyvin nopea koordinaattorien kokous ja sanoisin siitä, että tässä, siinä keskusteltiin tämän valiokunnan vierailusta Varsovaan, puhuttiin kiintiöistä myös. Siinä on yksi ongelma, koska tehän tiedätte, että työvalikunta on tekemässä uutta päätöstä siitä, onko mahdollista ylittää kiintiöitä – ja sovelletaanko kiintiötä vai ei. Ja me odotamme tätä päätöstä. Ja jos saadaan se päätös ennen vierailua, niin täytyy tietenkin reagoida siihen päätöksen mukaisesti, mutta jos päätöstä ei tule, niin koordinaattorin päätös oli, että PPLtä tulee Kasini ja puheenjohtajalle Grip ja sosiaalista Gumayo Guerrero ja DAF liberaaleilta. Ja sitten vielä kolme henkilöä kiintiön yli yltä, yl, tai ulkopuolelta, eli minä, herra Hafner ja herra Schopp. Eli toivot, jos nyt sitten työvaliokunta kieltää kiintiön ylitykset, niin päätöksiä näistä henkilöistä ei tehdä tai päätökset voidaan tehdä tai pyörtää vain sen mukaan, tuleeko työvaliokunnan päätös sitä ennen. Nyt pidetään sitten 5-6 minuutin tauko, 6-7 minuutin tauko, koska 7 minuutin päästä remontti aloittaa esityksensä. Ja olkaa silloin paikalla täällä. Siis 11.30. Kiitos. Possiamo allora cominciare quest'ultima parte della nostra seduta. No niin, voimme jatkaa kokoustamme. Ministeri Giulia Tremonti on nyt vieraanamme ja tervetuloa tähän tapaamiseen. Itse asiassa ministeri ehdotti tätä kokousta ja sen jälkeen kun olin yhteydessä eh, puheenjohtaja, onko tässä nyt jotain tulkkausongelmia tai eikö mikrofoni toimi? Sente meglio con questo forse? No niin, tämä taitaa toimia paremmin. Eli tervetuloa, herra ministeri. Hienoa, että pääsitte tulemaan. Aiheita haluatte tänään esiin nostaa täällä, on asia, joka koskee syvällisesti Eurooppaa, eli solidaarisuuskysymysten suhde Euroopan unioniin. Euroopan henkihän perustuu sisäiseen solidaarisuuteen, jäsenmaiden väliseen solidaarisuuteen, toisaalta solidaarisuuteen sitten suhteessa muuhunkin maailmaan. Ja se on kirjattu kahteen Lissabonin sopimuksen artiklan, artiklan 80 kun tarkastellaan sisäisiä kysymyksiä ja artiklan 222 sopimuksessa Euroopan unionin toimivuudesta kun nyt ollaan melko lailla pahassa kriisissä, ei pelkästään taloudellisesti, vaan muutenkin globalisaation liittyy myöskin integraatiokehitys EU-ssa. Ja on erittäin tärkeää, että löydämme keinot sille, miten osoittaa riittävää solidaarisuutta siten kuin Lissabonin sopimuskin edellyttää. ja lähdemme tietysti liikkeelle siitä, mitä EUn perusisät, perustaja-isät aikoinaan ajattelivat. Ja ministerin puheenvuoron jälkeen antaisin puheenvuoroja, kysymyksiä ja kommentteja varten ensinnäkin ryhmän puheenjohtajille, <clears throat> ainakin yhden ryhmän edustajalle valiokunnassamme. Ja sitten jos aikaa vielä jäljelle jää. Myös muut jäsenet voivat puheenvuoron käyttää. Kuitenkin kello 12.30 joudumme kokouksen lopettamaan. Eli ehdottaisin, että tässä järjestyksessä läpi käytäisiin, koska valiokunnan kokouksesta kuitenkin kyse on. Ja nyt sitten, eh, olkaa hyvä herra ministeri, annan teille puheenvuoron. Kiitoksia. On suuri kunnia olla täällä tänään tällaisessa valiokunnassa, joka nimensä mukaisesti perustus, perustamissopimus asiat osoittaa, kuinka ylitetään raja kansainvälisen sopimuksen ja perustuslain välillä. Kyseessä on valikunta, joka historiansa aikana muistuttaa Altiero Spinellin unelmasta ja monien muiden tekemästä työstä. Tänään haluaisin täällä nyt teidän kanssa yhdessä käydä läpi asioita, joka ei ole, jotka eivät ole aivan tavanomaisia. Eli Euroopan, eurooppalaisessa sopimuksessa olevassa, o, olevat itä itäsuhteet E lo faccio citando Shakespeare. Ja viittaan tässä Shakespearein. Eli taivassa ja maassa on enemmän asioita, enemmän asioita kuin mistä filosofiat osaavat unelmoida. Eurooppalaiset perussopimukset pitävät sisällään unelman. Unelman, joka luotiin silloin, kun elettiin vielä varmuuden ja vakauden aikoja. Elämä tarjoaa meille mahdollisuuden pitäytyä sellaisissa, sellaisissa ajoissa, jotka eivät pidä sisällään pelkästään varmuutta ja vakautta, vaan epävarmuutta ja epävakautta. Ja tästä syystä on välttämätöntä käynnistää stressitesti, jotta voisimme tarkastaa, voidaanko jatkaa vielä unelmassa elämistä. Ja ennakoin, että se on mahdollista. Uskon, että tulos tästä testistä on positiivinen, mutta haluan esittää muutamia reunaehtoja ja varoittaa esteitä. Ensimmäinen ehto on se, että sopimusten tulkinta ja soveltaminen täytyy tapahtua elämämme ajan hengessä, tämän ajan hengessä. Ja samalla on pyrittävä katsomaan tulevaisuuteen. Ja oikeusasiakirjoista oikeudenkäytön alalla. Hetkinen tulkkaus. Niin, anteeksi tulkinta koskee aina tulevaisuutta. Tämänhetkinen roomalaisen oikeuden tulkinta on luultavasti erilainen kuin se, millaista tulkintaa roomalaiset harjoittivat. Tulkinta, jota, jonka teemme Rembrandtin taulusta tänä päivänä, on luultavasti erilainen kuin mitä aikalaiset sitä teosta tulkitsivat. Avioliitoissa, samoin kuin sopimuksissakin, sitoudutaan sekä hyvin että pahoihin päiviin yhdessä. Ja ensimmäinen metodiin liittyvä huomioni on se, että sopimuksissa korostetaan ennen kaikkea niitä hyviä päiviä. Ja riittää kun lukee ihan alusta alkaen sopimuksia, kovin positiivista vapautta, ihmisoikeuksia, ihmisten oikeuksia, kestävä kehitys, sosiaalinen ta- talous ja jakolinjojen purkaminen ja yhtä jalkaa etenevä kehitys kohti tulevaisuutta kohti. Ja vaikutelma siitä, että sopimusten, perustamissopimusten ö, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys kattaa ajatuksen, että hyvät päivät ovat etusijalla. Kuitenkin sekä hyvät että huonot päivät kuuluvat elämään. Myös negatiiviset päivät kuuluvat elämään. Ja perustamissopimuksissa ja yleisissä kansainvälisissä sopimuksissa nämä huonot päivät katetaan peruskaavalla, eli eh, luonnonkatastrofit tai ihmisten ai- aiheuttavat katastrofit. Sitten on yksityiskohtia, poliittiset riskit, konfliktit, sodat, epä, taloudellinen epätasapaino ja häiriöt. Ja jos nyt mietitte asiaa, niin kyseessä ovat sanat, jotka tulevat 1900, anteeksi, 800-luvulta, eli aika vanhaa sanastoa. Ja tästä negatiivisuuden poikkeuksesta ei ole ulos minkäänlaista joustavuuden aukkoa. Eli Ventilbegriff, tällaista hätäventtiiliä, niin kuin saksalaiset sitä kutsuvat. Ja senpä takia täytyykin tulkita asioita uudelleen. On tulkittava asioita siten, että se on Euroopan perinteessä aika laajalle ulottuva. Ja uskoisin, että sellainen tulkinta, joka tässä voidaan antaa kolmesta aivan spesifistä tapauksesta, on, koskevat viime vuosina kertyneitä tapauksia. Ja niitä esiintyy yhä enemmän poliittisessa elämässä, eli taloudellinen kriisi, geopoliittinen kriisi ja atomi, eli ydinkriisi. Nämä kolme kriisiä. Kriisi ja katastrofi ovat kreikkalaisperäisiä termejä ja Kreikasta tulee se syvällinen ymmärrys eh, muutoksesta. Kriisi on paradigman muutos ja katastrofi on todellisuuden ylösalaisin kääntämistä. Ja ennakoin tässä jo omia johtopäätöksiäni, mutta haluaisin jakaa ne teidän kanssanne talouskriisin kohdalla. Perustamissopimuksissa kirjallinen perusta on aika laaja, mutta ei kovin laaja kuitenkaan. Soveltaminen kriisin hallitsemiseksi on hyvin asianmukainen ja voimakas. Geopoliittisen kriisin kohdalla sopimuksen kirjain on hyvin laaja, mutta sopimuksen soveltaminen käytäntöön itse asiassa on missing in action, eli voi, se voi tarkoittaa sitä, että ei toimita riittävällä tavalla, riittävän tehokkaaksi, tehokkaasti. Ja sitten kolmas kriisi Fukushiman katastrofin jälkeen liittyy äh, perustamissopimuksen kaavoihin, jotka eivät ole millään tavalla riittäviä. Ja myöskin ehkäisevät toimenpiteet eivät ole riittäviä minun mielestäni, mutta aivan erityisesti nyt sitten talouskriisistä. Talouskriisi on peräisin ulkoa päin, eli maailmankaupan romahduksen seurausta, ja sitten se on saapunut Euroopan sisään ja siellä levinnyt finanssikriisinä ja erityisesti yksityisen sektorin finanssikriisinä ja rahoituskriisinä. Ja tässä on aika mielenkiintoinen tilanne. Nimittäin Euroopassa ei ole tehokasta makrotalouden valvontakriteeriä yksityisellä rahoitussektorilla. Julkista finanssisektoria kyllä valvotaan, inflaatiota valvotaan, esimerkiksi basket goods-käsitteellä, mutta epävakaus, joka johtuu yksityisen sektorin toiminnasta, rahoitussektorin toiminnasta, ei ole ollenkaan tarpeeksi valvottu. Ja olen aina kuullut äh, ylijäämistä ja alijäämistä basket of goodsissa, mutta en koskaan ole kuullut puhuttavan asianmukaisesti kiinteistökuplasta esimerkiksi ja luottokorteista ja muista rahoitusvälineistä. Kriisi. Kriisiä pitää käsitellä äh, perustamissopimuksessa tarkemmin sen lainkirjaisessa. Kun yksi jäsenvaltio joutuu vakaviin taloudellisiin sen häiriötilaan, tai kun jokin sektori kärsii vakavasta häiriötilasta tai kun jäsenvaltiota uhkaa vakava luonnonkatastrofi tai muu epätavallinen tilanne, niin silloin täytyy toimia. Eli minkälaisia nämä tällaiset lausumat ovat? Ne viittaavat kaikki yhteen jäsenvaltioon. Ja kyseessä on tilanne, joka ei ole vielä levinnyt. Eli katsotaan aina maakohtaisesti asioita, ei viitata kokonaismarkkinoihin. Ja tässä on toimittu nyt niin, että lähestytään asiaa yleiseltä tasolta, eli katsotaan kriisiä ilmiönä, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita, ei vain yhtä jäsenvaltiota, evolutiivisella tavalla. Muutokset ovat olleet hyvin voimakkaita jollakin tavalla perustamissopimuksen paradigma on pysäytetty. Eli Maastrichtin ja myöskin Rooman perustamissopimukset ovat, tai niiden käsitteet eivät ole riittäneet tämän asia, asian käsittelemiseksi. Ja tässä on esimerkiksi säännetty valtion avun kieltoja. Eli sekä makro- että mikrotasolla perusparadigmasta on poikettu ja on syntynyt aivan uusi todellisuus. No toimiko tämä lähestymistapa? Sanotaan, että toivotaan näin. Tietysti tämä oli tällainen onnen kantavoinen, voidaan sanoa näin. Felix Kulpa. No sitten geopoliittinen kriisi Atlantilta Aasiaan. Historia on edennyt hyvin tehokkaasti. Katsokaapa nyt vaikka raamatun kertomuksia. Meret aukenevat. Tällaiset historialliset muutokset johtuvat monimutkaisista asioista, ilman muuta esimerkiksi elintarvikealan kysymyksestä, elintarvikekriisistä, mutta se liittyy myöskin esimerkiksi naisten tilanteeseen ja koulutettuihin nuoriin, jotka kapinoivat kleptokraattisia valtioita ja hallintoja vastaan. Ja kaikki tämä on käynnistänyt todellisen vallankumouksen aivan todellisessa sanan merkityksessä revoluutiohan tarkoittaa siis ylösalaisin kääntämistä. Ja tämä vaikuttaa tietysti meidän mantereeseemme. Ne eivät rajoitu millään tavalla Amerikkaan ja arabimaailmaan, ja Aas- vaan se kattaa myöskin Aasian ja myös meidän mantereemme. Ja jos nyt luemme perustamissopimuksen kieltä, niin se on hyvin laaja. Se kattaa tällaiset tilanteet. Monet normit on kirjoitettu syyskuun 11. päivän jälkeen terrorismista, mutta monet monet lausumista kattavat hyvin laajasti solidaarisuuden. Esimerkiksi kolmannista valtioista Euroopan, Euroopan tulevat siirtolaisuusvirrat ja monet muut tällaiset lausumat eivät koske pelkästään yksilön siirtymistä paikasta toiseen, vaan massojen siirtymistä. Perustamissopimuksen muoto on kirja, lain kirjaimessa aivan riittävän laaja, mutta sen soveltaminen ei ole ollut riittävän laaja ja kattavaa. Eipä ole soitettu esimerkiksi soitettu YK asiantiimoilta, eikä myöskään poliittinen visio ole mielestäni tämän, tällä politiikan alalla riittävä. Päinvastoin se on täytin, täysin riittämätön. Eikä kyse ole pelkästään rahasta eikä rahoituksesta, vaan kyseessä on todellakin laajemmat asiat. Kun puhutaan pelon äh, tiestä, niin jos ei ymmärretä tällaista ympär, ilmiöiden ketjureaktiota, niin on vaarana, että koko mantereemme demokratiat vähitellen rapautuvat. Enkä usko, että kansojen pelkoa pitäisi jättää huomiotta, koska tällainen ylenkatse ei ole oikea tapa demokraattisesti hallita näitä muutoksia. Täytyy ymmärtää, mitä kansat kokevat ja ymmärtävät, minkälaisia pelkoja heillä on. Ehkä ne eivät ole kaikki rationaalisia, mutta ne ovat pelkkoja. Ja politiikan täytyy olla hyvin kattavaa. Sen täytyy ottaa huomioon myöskin kansojen tunteet. Jos ei näin toimita, silloin vaikutus on täysin vastakkainen kuin on toivottu. Se, millä on toivottu pitkäaikaisia vaikutuksia, vaikutuksia äh, saakin aikaa, aikaan lyhytaikaisia vaikutuksia. Eli kyseessä on juurikin missing in action. Eli meillä ei ole pantu perustamissopimusten lainkirjainta riittävän tehokkaasti täytäntöön. Ja sitten vielä viimeiseksi Fukushiman jälkeinen tilanne. Minä en usko, että tätä voidaan redusoida teknisen ongelman banaaliseen todellisuuteen. Ei kyseessä ole mikään Simpsonin Simpsonien tyyppinen episodi jostakin TV-sarjasta, vaan kyseessä on paljon laajempi kantoinen tapahtuma, joka ei kunnioita valtioiden rajoja ja joka esittää meille vakavia kysymyksiä. Ja tästä perustamissopimus minun mielestäni on kovin epäspesifi. epäspesifi. Jos katsotaan vaikka 20 osastoa ja sitten 23 osastoa, joka koskee väestönsuojelua, niin sieltä ei löydy riittäviä vastauksia näihin kysymyksiin. Tässä hän lukee, että se, joka saastuttaa maksaa. No onko tänne nyt ennaltaehkäisystä esimerkiksi kirjoitettu tarpeeksi ja voimmeko varmistaa, että kyseessä ei ole pelkästään lain kirjain, vaan se toteutuu myöskin käytännössä? Onko vastuuvelvollisuus ydinvoimasta esimerkiksi toteutunut? Onko laskettu minkälaiset kulut meille koittuvat, koituvat 50 vuoden päästä esimerkiksi? Onko olemassa esimerkiksi turvallisuusriskeistä laskelmia ja tiedämmekö minkälaisia, tai tiedämme kyllä, että minkälaisia etuja paikallistasolla ydinvoiman käytöstä toi, tulee, mutta haitoista tiedämme paljon vähemmän ja ne ovat maailmanlaajuisia. On olemassa jotakin ydinvoimasta, jota on kirjoitettu Euratom-sopimukseen ja se on mielestäni voimassa. Ja tässä mainitaan valtioiden oikeus pyytää lisätietoja, vaatia tutkintaa ja soveltaa ennaltaehkäiseviä toimia. Ja uskoisin, että tämä on minun mielestäni perustavanlaatuisen tärkeää. Sanottakoon selvästi, että on katsottava, minkälaisia kuluja ydinvoiman käytöstä on syntynyt ja katsottava asioita historiallisesta perspektiivistä. Tämä on minun mielestäni se lähestymistapa niin, että investoidaan vaihtoehtoiseen tutkimukseen, mutta yhdistetään ne myöskin uuteen Välimeren geopoliittiseen tilanteeseen, koska tällaiset investoinnit uuteen energiaan pitäisi saada aikaiseksi myös eurobondien avulla. Mutta uskoisin, että olen jo puhunut liiankin pitkään. Jos nyt palataan näihin perustamissopimuksiin, niin todettakoon, että ei nyt jämähdetä Hegelin dialektisuuteen, eli onko mahdotonta vai mahdollista olla olemassa ihmisenä, vaan viitataan pikemminkin kosmopoliittiseen Euroopan ja maailman olemassaolon oikeutukseen. Ja kiitoksia, että kuuntelitte. Kiitokset, herra ministeri, tästä esityksestä, jossa varsin laajoja ulottuvuuksia käsiteltiin ja vähän uudella tavalla eh, näitä ongelmia myöskin kuvailtiin. Ja tässä siis, jos oikein ymmärsin, toivotan enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa. Eli näitä ongelmia on huolella tarkasteltava Euroopassa, jotta voidaan lähteä uudelleen liikkeelle, olla vahvoja, eh, olla eh, eh, ajatella asioita yhdessä olematta liian kansallishenkinen. Eli on huomioitava maat, joissa kärsitään vielä esimerkiksi nälästä. Jos oikein ymmärsin, niin tässä viittasitte tämänkin tyyppisiin kysymyksiin. No niin, lähdetään nyt liikkeelle puheenvuoroista. Eli PPE ja herra Brock, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Kiitokset Kiitos tästä laajasta kuvauksesta. Ja toivottavasti nyt Eurooppa kestää myös tämän hankalan haasteen. Nyt ollaan muutosten edessä ja Euroopan on osoitettava toimivuutensa tällöinkin. Ja on selvää, että kansallisvaltiot yksin eivät voida voi kantaa vastuuta. Tässä tarvitaan Euroopan unionia. Ja on tärkeää, että nyt EU yhdessä voi vastata näihin haasteisiin, globalisaation mukanaan tuomin haasteisiin, ilmastonmuutoksen haasteisiin, terrorismin vastaisen taistelun ja energiavarmuuden haasteisiin ja myöskin maahanmuuton mukanaan tuomiin kysymyksiin. Tietysti painotukset ovat eri asemassa erilaisia, siihen myöskin viittasitte. Riskit ja kustannusarviot on huomioitava. Esimerkiksi omassa maassamme, kun nyt Japanin ydinonnettomuuden jälkeen keskustellaan ydinenergiasta luopumisesta, on ymmärrettävä, mitä vaikutuksia tällä on sitten toisaalla. Voidaanko energiatoimitusvarmuus kuitenkin kohtuullisin hinnoin taata myös siten, että työpaikat säilyvät. Onko mahdollista tukea maailmanlaajuistakin kehitystä tällöin? Jos kehitysmaiden tulee saavuttaa sama taso kuin mikä meillä on, niin tämä nelinkertaistaisi energian kulutuksen. Eli näitä kysymyksiä on tarkasteltava. Ja olisi hyvät, jos ihmisillä olisi hyvät olosuhteet kotimaissaan tällöin, ei maahanmuuttovirtoja, maastamuuttovirtoja tällä tavalla ilmenisi niin kuin nyt Afrikasta ja Pohjois-Afrikasta. Toisaalta ilmastonmuutoskysymykset, raaka-ainekysymykset, tässä nyt sitten kilpailuun tulee mukaan myöskin taistelu elintarvikkeista kohtuullisin hinnoin ja toisaalta sitten miten tässä huomioidaan eh, sademetsät ja niiden tulevaisuus. Kaikki näihin suuriin kysymyksiin on eh, vastaukset löydettävä, on huomioitava eh, kustannukset ja toisaalta myöskin <clears throat> toisaalta muut seikat, jotka tähän liittyvät. Ja kun esimerkiksi siirtolaisuuskysymyksiä tässä yhteydessä tarkastelee, niin emme ole ehkä ihan äh, nyt selvillä siitä, että äh, tarvitaan tietynlaisia määritelmiä. Meidän on oltava valmiit vastaanottamaan, jos äh, äh, poliittisen tilanteen vuoksi ihmiset joutuvat henkensä kaupalla maasta pakkeenemaan. Tällöinhän voidaan puhua perinteisistä turvapaikan hakukriteerit täyttävistä ihmisistä. Toisaalta sitten on pakolaisia, jotka pakenevat maassaan olevaa sotaa, mutta tämän lisäksi on myös talouspakolaisia. Ja tätä eroa ei nyt ole riittävän selväksi tehty, kun pidetään mielessä Italian viimeaikaista kehitystä. Esimerkiksi Tunisiasta tulevat pakolaiset eivät varmaankaan ole eh, turvapaikanhakijoita, myöskään sotapaineita ihmisiä, vaan ja on erittäin tärkeää, että voidaan mahdollistaa heidän paluunsa Tunisian, eikä heitä näin lähetettäisi eteenpäin EU-alueelle. Asiat ovat nyt hieman sekaisin käytävässä keskustelussa. Toisaalta on ymmärrettävä kunkin yksittäisen maan tilanne. Balkanin sodan yhteydessä oma maamme otti vuosittain noin 800 000 pakolaista muutaman vuoden aikana. Ei tuolloin saatu tuta mitään eurooppalaista solidaarisuudesta. Ja 2010 vuonna saimme myöskin 100 000 turvapaikanhakijoita. Oma maan ilmeisesti tuolloin 8 000. Eli eh, tämä tosiseikka, nämä tosiseikat tulee myöskin huomioida – ja olisi selvitettävä sitä, mitä rasitteita yksittäisille maille voidaan esittää ja sitten vasta ryhtyä puhumaan solidaarisuudesta, mutta eh, näitä lukutietoja ei saa kuitenkaan painaa villaisella. On selvää, että jokaisen sitten omassa kotimaassaan tulee myöskin asiat voida hyvin esiin tuoda. Ja tällaista yhteisanalyysiä ehkä tarvittaisiin, ja nämä seikat olisi siinä syytä myöskin huomioida. Kiitos. Kiitokset, herra Brock. Ja sitten seuraavana Kotieri eh, SD-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin ryhmäni nimissä kiittäisin ministeri Tremontia puheenvuorosta ja siitä, että hän halusi käydä tätä keskustelua täällä Euroopan parlamentissa, eli siinä instituutiossa, joka on kaikkein sitoutunein muuntamaan solidaarisuuden perinte- periaatteet, jotka ovat siellä perustamissopimuksissa käytännön toimintaan ihan Euroopan unionin lainsäädäntöprosessin kautta. Ja kiitän siitä, että olitte täällä meidän valiokunnassamme vieraana. Ei ole epäilystäkään sitä, etteikö Lissabonin sopimus olisi tuolla tai e- etteikö se todellakin sisältäisi solidaarisuuden käsitettä aivan ytin, ytimenä. Veljeys, jäsenvaltioiden välinen yhteisymmärrys, leaali yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja niin edespäin siellä eri artikloissa. Eikä ole epäilystäkään, etteikö tätä solidaarisuutta pitäisi siirtää asianmukaisesti tulkinnan kautta käytäntöön tavanomaisten ja poikkeuksellisten välineiden avulla. Me parlamenttina, meillä on itse asiassa aivan ensimmäinen tiekäytössämme, joka on yhteisömetodin johtotähti. Ja tämä on mahdollista kaikilla noilla kolmella osa-alueella, johon ministeri viittasi. Taloudellisella puolella olemme sitoutuneet hyvinkin hankalaan keskusteluun hallin, talouden hallintopaketin täytäntöön panosta. Ja tässä keskustelussa ja tässä paketissa olemme pyrkineet estämään oikeusperustan siirtämistä artikla 2 julkiseen, koskien julkisen valtioiden julkista velkaa uuteen artiklaan, joka koskee ää, taloudellista vakautta. Ja tässä ei pidä ohittaa yhteisömetodia, jonka pohjalla ja ytimessä on solidaarisuus. Ja sitten mitä tulee toiseen kohtaan, meillä on kaksi tietä. Artikla 80 on sellainen, joka antaa mahdollisuuden itse asiassa vaatiikin, että solidaarisuus otetaan mukaan yhteisöpolitiikan täytännönpanossa, mitä tulee rajavalvontaan, turvapaikka-asioihin ja siirtolaisuuspolitiikkaan. Ja itse asiassa on tehty vain vähän, jotta valmistauduttaisiin tuleviin hätätilanteisiin. Jos nyt jäsenvaltioista puhutaan, niin Italian hallitus olisi voinut jo aika päiviä sitten voinut käynnistää nämä keskustelut neuvostossa. Valiokunta, jolla, tai itse asiassa komissiolla, jolla on lainsäädäntöaloite, velvoite suorastaan on tehnyt hyvin vähän. No sitten meillä on tietenkin 122 artikla, anteeksi 222 artikla, ja itse asiassa siellä määritetään aivan hallitusten välisestä proseduurista silloin, kun kyseessä on todellinen poikkeustilanne mutta se sisältää myöskin aivan tavanomaisiin tilanteisiin liittyvä menettely. Aivan viimeisessä alakohdassa siinä todetaan, että neuvosto säännöllisesti arvioi unionia mahdollisesti kohtaavia haasteita. Ja toivomme todella, että neuvosto soveltaisi tätä artiklan suomaa määräystä niin että se todellakin säännöllisesti arvioisi näitä mahdollisia uhkia. Ja sitten mitä tulee kolmanteen asiakokonaisuuteen, niin uskoisin, että paljon voidaan tehdä voimassa olevien perustamissopimusten ja sopimusten perusteella alkaen liik- lähtien liikkeelle aivan sieltä neuvostosta ja Euroopan unionin budjetista. Koska ilman, ja vaikka ministeri tässä kovin positiivisesti ilmaisikin kantansa koskien investointeja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin, niin paljonkaan Paljon on sillä alalla vielä tehtävä, tehtävä tuolla neuvoston puolella, mutta Euroopan parlamentti on ilman muuta halukas jatkamaan sitoutumistaan tämän suuntaiseen työhön. Ja Italian hallitus toivottavasti on tässä vahvasti mukana erityisesti neuvostossa. Neuvoston asennoituminen näihin aiheisiin on äärimmäisen tärkeää. Pyytäisin ministeriä myöskin tarkentamaan seikkaa, johon hän viittasi, perustamissopimuksen aivan spesifeihin muutoksiin, koska mahdollisesti sellaisia tietysti saatetaan tarvita, mutta niitä pitäisi miettiä vallitsevan tilanteen valossa, nimittäin siinä on vaikeaa saada yhteisymmärrystä varmasti aikaiseksi. Joten uskoisin, että ponnistukset pitäisi keskittää nimenomaan perustamissopimuksen, tämänhetkisen perustamissopimuksen täytäntöönpanoon. No. Kiitokset. Ja sitten puheenvuoron saa Herra Duff, eh, alleryhmästä, olkaa hyvä. President, uh... Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Minäkin yhtyisin kiitoksiin herra Tremontille, että hän puhuu täällä parlamentissa. Ei ollenkaan huono paikka puhua ja keskustella näistä perustavanlaatuisista asioista. Ja olen sitä mieltä, että olemme nyt käännekohdassa ja tulee integraation. Ehkä tätä voitaisiin kuvata federalistisena hetkenä, jolloin meidän pitää päättää, jatkammeko me federaatiosuuntaan vai käännymmekö takaisin kansallis auttamisen suuntaan. Tämä varmasti on edessä kaikissa valtioissa tällä hetkellä, ainakin täällä. Brysselissä se näkyy selvästi. Sitten solidaarisuudesta. Ennen kaikkea siinä tarvitaan keskinäistä luottamusta ja mielestäni puuttuu vahvaa keskinäistä luottamusta tällä hetkellä. Mielestäni ihmiset eivät pysty enää luottamaan Lissabonin sopimukseen. Tai he eivät luota tähän eivätkä toisinsa, Siksi meillä on tämä kriisi käsissä ja se on suuri. Kriisi näkyy sisämaan sisäpoliittisessa kysymyksessä, jossa kansallismieliset puolueet vanhat puolueet eivät pysty kannattamaan yhdentymistä, integraatiota demokraattisesti ja tehokkaasti. Minua ainakin kiehtoo ajatus siitä, että tämänhetkisen parlamentin vaalikauden lopussa meidän pitäisi luoda tällainen suuri paketti joka sisältää muita perustuslaillisia muutoksia, joissa todella tarvittaisiin valmistelukunnan koolle kutsumista ja joka pyrkisi vahvistamaan taloudellisen hallinnon ja ohjauksen pilaria. Me varmastikin loisimme yhteiset energiamarkkinat, energian tarjontapuolen markkinat tai energiatoimitusmarkkinat, niin kuin yritimme Lissabonin neuvottelussa, mutta tässä ei aivan onnistuttu myös, niin kuin herra Gualtieri tähän viittasi, tässä tarvittaisiin myös joustavampaa metodia tehdä perussopimusmuutoksia EU-ssa. Tällä hetkellä olemme tavallaan halvaantuneet johtuen siitä, että jos haluamme tarkistaa perussopimuksia, niin silloin näistä pitää sopia kaikissa jäsenvaltioissa, mutta myös ratifiointi tarvitaan kaikista jäsenvaltioista. Ja olemme nähneet, minkälaisia ongelmia tämä aiheutti Lissabonin sopimuksen yhteydessä. Ja olen varma, että jos emme tee mitään suuremman jouston eteen, niin sopimuksen täytäntöön voimaantulon suhteen, niin sama turhautuminen on edessä jatkossakin. Olisin erittäin kiitollinen, jos saisimme selkeän täsmällisen kannanoton Italian hallitukselta, jotta voitaisiin syventää keskustelujamme perussopimusmuutoksista keskiaikavälillä. Kiitoksia. Grazie, onorevole Duff. Kiitokset, herra Duff. Ja sitten puheenvuoron saa herra Hefner. Vihreistä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikein lämpimät kiitokset ministeri Tremontille sitä, että pääsitte tänään tänne. Ja esittelitte hieman laajempia ulottuvuuksia kuin mistä yleensä päivittäin puhutaan. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että emme pelkästään käy läpi näitä ajankohtaisia kriisejä ja niihin liittyviä asioita, vaan katsomme hieman sitäkin, e, minkä tyyppinen kehitys tulevaisuudessa toivottavaa olisi. Ja kolme e, seikkaa puheenvuorossanne, joihin haluaisin puuttua. Ensinnäkin laajasti kuvailitte tätä pelastusohjelmaa, vakausmekanismia ja talouden ohjausta ja toisaalta sitten budjettien eh, tilannetta ja julkisen talouden tilaa eh, EU-ssa ja toisaalta euron tilaa. Ja jos nyt oikein ymmärsin, voin yhtyä siihen näkemykseenne, että kriisi ei pelkästään ole julkisen sektorin kriisi, vaan epävakaus, sellainen on nyt muodostunut Euroopassa, joka koko ajan vain laajenee ja laajenee. Ja tuen nyt omat henkilökohtaiset huoleni esiin. Ne toimenpiteet, joihin ryhtymme, eh, onnistuu puuttuvat vakauttamaan tilanteen eh, nykyisellä, mutta eivät vielä kuitenkaan puuttumaan ongelman ytimeen. Ja kun näin on, niin eh, tämä kaikki rasittaa julkista sektoria ja julkiset infrastruktuurit, palvelut ja investoinnit tulevaisuuteen estyvät tai ainakin rajoittuvat, kun taas toisaalta voitot yksityisellä sektorilla huomattavasti kasvavat. No se ei sinällään ole virhe, mutta virhe on se, että näin epätasapainoisesta lähestymistavasta on kyse. Ja tämä koskee myös tuloja. Siis jäsenmaissa on aina vain hank- hankalampaa saada hyvä toimeentulo itse tekemällään työllä, palkkakehitys, ansiotulokehitys ei vastaa lainkaan sitä, mitä voi Ähm, raha äh, ähm, hankkia. Ja kun nyt sitten lainaamme pankeille rahaa, jotta ne vakautuisivat, niin tämä johtaa siihen, että julkinen sektori on aina vain kyvyttömämpi toimimaan sen toimintamahdollisuuksia rajoitetaan, mutta sitten jos eh, kustannukset eh, korkean osalta koko ajan eh, nousevat, niin tämä sitten vie huomattavia voitto tulee yksityisiin taskuihin. Ja tällainen kehitys minua kyllä pelottaa ja askarruttaa. Nämä välittömät toimet tulisi huomioida, mutta niiden lisäksi ajatella hieman kauaskantoisemmin ja miettiä, minkälaiset muun tyyppiset ratkaisut voisivat olla mahdollisia. Sellaiset, joissa huomioitaisiin sosiaaliset aspektit ja myöskin toisaalta se, että kaikilla olisi samanlaiset oikeudet eh, pärjätä, koska muuten pelkään, että eh, jäsenmaisemme kansalaisten luottamus tulee horjumaan. Ja niin kuin herra Duff totesi, nämä kysymykset saisivat johtaa siihen, että Lissabonin sopimuksen kohdat äh, huomioitaisiin ja mietittäisiin tulevaa konventtia, äh, jonka pohjalta ajateltaisiin, olisiko mahdollista, että EU siirtyisi uuteen vaiheeseen, ja jos niin, mitä välineitä tälle tarjottaisiin, ja toisaalta mietittäisiin, minkälaista Eurooppaa tulevaisuudessa haluamme ja toivomme, minkä suuntaista kehitystä haluamme eri mekanismien avulla tukea. Tärkeää on näitä asioita tarkastella. Ja sitten vielä kaksi seikkaa. Fukushima, ydinenergia. Ihan hyvä, että nostitte asiat etelään myöskin toisaalta kustannukset, mitä syntyy, eh, jos nämä keskeytetään tai pysäytetään. Mutta on selvää, että tässä kannattaa myös hieman perustavalla tuolella mennä asioita tarkastella pelkästään kustannusten kannalta – Näyttää siltä, että tässäkin halutaan vain saada nopea hyöty ja kustannukset sitten siirretään tulevien harteille. Eli vähän tällainen lähestymistapa, että eh, tulkoon se vaikka minunkin maailmanloppu. Olisi tarkasteltava näitä kustannuksia, joita ydinenergiasta eh, luopuminen aiheuttaa. Kustannukset ovat varsin korkeat mutta en voi ymmärtää sitä, että jätämme tämän taakan tulevien sukupolvien kannettavaksi. On mietittävä sitä myöskin, mitä tämä kaikki tulee maksamaan tuleville sukupolville, ei pelkästään nykyiselle sukupolvelle. Nyt on tärkeää, että voimme tällä planeetalla jatkossakin elää hyvässä ympäristössä. Eli ei tule ajatella pelkästään taloudellisia kysymyksiä ja mahdollistaa tällaisten ydinhankkeiden rakentaminen, koska näitä riskitekijöitä ei ole riittävästi huomioitu tähän mennessä. Ja jos halutaan luottamus takaisin voittaa kansalaisilta, niin olisi erittäin tärkeää, kun näistä stressitesteistä puhutaan ja välittömistä toimenpiteistä, niin on tärkeää, että huomioidaan myös ydinvoimaa vastustavat argumentit sekä puolesta että vastaan argumentit. Kumpaakin olisi kuultava ja tältä pohjalta mietittävä jatkokehitystä. Uskoisin, että näin luottamusta voitaisiin saada takaisin, mitä poliittisen päätöksen tulee. Kolmannen seikan jätän tässä nyt pois, kun kello on aika paljon tämä solidaarisuusaspekti, ja Elmar Brock jo viittasi, ja tässä siirtolaiskysymykset olen kyllä solidaarisuuden kannalla, mutta mitä ad toimenpiteitä en kannattaisi. On tärkeää, että unioni olisi avoin unioni, sellainen, jossa yhdessä voisimme kantaa vastuun myös siitä, mitä tapahtuu lähinaapurustossamme. Kiitos niin todellakin kello käy. Mutta niin kuin totesin, että antaisin puheenvuoron valiokunnan jäsenille. Tässä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä, kaikki saman ryhmän edustajan puheenvuoro, paitsi Schulz vielä tässä. Ja Morganti, Peten asia tuli tässä jo mm, hoidetuksi. Ja todellakin pyydän teiltä lyhyitä puheenvuoroja, jotta ministeri voi vastata, niin voi olla, että varapuhemille ehkä tässä voi antaa puheenvuoroa teille ja Angelille pahoittelun, jos näin on. En toivottanut teitä tervetulleeksi äsken, pahoittelun myös siitä. Mutta todellakin voi olla, että te ehdi puheenvuorona käyttää, koska tässä on vielä muutama valiokunnan puheenvuoro. Ensin olkaa hyvä. Danke auch an Sie, Herr Minister. Kiitokset ja kiitos ministerille. On hyvä, että nyt laajasti otettiin esille kysymyksiä, jotka meitä päivittäin askarruttavat. Sukupolvien vastuu, tulevaisuuden tarkastelu, nämä ovat kysymyksiä, jotka olisi syytä useammin ja perusteellisemmin nostaa esiin Euroopan parlamentissa, mutta myöskin kansallisissa parlamenteissa, kun Eurooppaan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan. Varsinkin näinä aikoina, jolloin epävarmuus on varsin suurta kansalaisten keskuudessa ja kun viimeisimpiä vaalituloksia tarkastelee, niin huomaa, että varsin monet kansalaiset nyt ovat saaneet tarpeeksi perinteisistä puolueiden vastauksista ne eivät enää riitä. Kansalaisilla on vaikutelma, että eivät ymmärrä, he eivät ymmärrä, mitä politiikassa tapahtuu, mihin halutaan mennä, ja näin kuilu kansalaisten ja politiikan tekijöiden välillä koko ajan tuntuu vain kasvavan. Ja tämä pätee varmasti myös Euroopan unioniin viittasitte EUn perustajaisiin tai Euroopan yhteisön perustajaisään Spinelliin. Hänen unelmansahan oli huomioida roomalaisten aikoinaan tekemä, tämä Rooman sopimus ja mahdollistaa näin rauhanomainen yhdessä eläminen ja tässä pyrittiin nimenomaan huomioimaan myöskin seuraavien sukupolvien mahdollisuudet. Ja katsoisin, että tänään jälleen meidän tulee nostaa nämä ajatukset uudelleen esille, tarkastella sitä, e, mikä on e, tekojen ja sanojen välinen yhteys. Puhummeko vain yhteisesti asioista vai toimimmeko myös yhteisesti? puhumme puhuvan poliitikkojen vastuusta, vaan myöskin siitä, kuinka realistisia ovat esitykset, joita teemme. Ja voin yhtyä se, mitä herra Daff totesi. Eli nyt sopimuksen jälkeen varsinkin meidän tulee katsoa sitä, vastaako se enää realiteetteja näinä kriisiaikoina. Tehän tähän myöskin viittasit esimerkiksi, kun huomioidaan tämä pankkien kriisi, ekologiset haasteet, miten kestävä pohjainen energia on, energiapolitiikka on mahdollista, miten sitten kansalaiset saada tähän hankkeeseen mukaan. Ja eräs seikka, jota vielä tässä ei mainittu. Itse olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionilla on mahdollisuus vain silloin, jos se on sosiaalinen Euroopan unioni. Eli jos kansalaiset todellakin voivat luottaa siihen, että voivat elää arkipäiväänsä, tehdä työtään, elää työstään, elättää sillä perheensä ja toisaalta tarjota myös lapsilleen hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa. Katsoisin, että tällaista todellista sosiaalista Euroopan unionia tarvitaan. Tuleeko sitä sellainen unioni vai säilyykö se tällaisena äh, rahaliittona ja osittaisena talousunionina. Eli miten sosiaaliset ja talouspoliittiset kysymykset saadaan äh, yhdistettyä myöskin, kun puhutaan kansallisista toimista, tästä Euroopan toimista. Oscar Fischer eh, Spinelli-klubin osalta totesi, että eh, on syytä puhua eh, Euroopan liittovaltiosta. Se olisi visio, se on, sen tulisi unelma olla. No ehkä ihan näin pitkälle pidä mennä. Välttämättä tätä kansalaiset tähän voi vastauksen antaa, mutta meidän joka tapauksessa on vastattava kysymykseen siitä, onko Euroopan unionilla – Äh, mahdollisuus kehitellä sellaista sosiaalista unionia, äh, joka huomioi äh, kansalaisten oikeudet ja tasaveroisen kohtelun kaikkien erilaisten jäsenmaiden välillä. Se on haaste, joka meitä kohtaa. Ja tarvitaan siis johdonmukaista politiikkaa, johdonmukaisuutta eri politiikan sektoreilla ja tarvitaan selkeitä suhteita komission, parlamentin ja neuvoston välisistä sopimuksista puhuttaessa. Ilmeisesti neuvosto ei ole lainkaan vielä ymmärtänyt, että Lissabonin sopimus todellakin on jo astunut voimaan ja että Euroopan parlamentillakin on sanansa sanottavana myöskin päätöksiä tehtäessä yhteisissä poliittisissa kysymyksissä. Ja tällä tavalla myös tätä demokratia- ja solidaarisuusaspektia voidaan vahvistaa. Ja yhteisömetodi tässä nousee tärkeänä esiin. Se on tärkeä, jos halutaan näihin globaaleihin haasteisiin ja Euroopan haasteisiin voida vastata sillä tavalla, kun kansalaisten kannalta hyvä olisi. Kiitokset, herra Schultz. Ja nyt sitten viimeisen puheenvuoron saa Morganti, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia paljon, arvoisa ministeri. Ja tervetuloa tänne parlamenttiin EFTn puolesta. Euroopassa meillä on tällä hetkellä sellaisia euroskeptikkopuolueita, joiden suurin, eh, suuri edustaja on perussuomalaiset. Viime viikon loppuna sehän voitti vaalit Suomessa ja ja näyttää, että se on pääsemässä nyt jopa maan hallitukseen. Ja perussuomalaiset tuntuvat kieltävän tämän Portugalin ja Kreikan pelastuspaketin. Jos nyt Suomi sitten käyttäisi veto-oikeuttaan tässä, niin mikä Euroopan reaktio tähän olisi? Ja jos tällainen tilanne on nyt edessä, niin sehän saa aikaan erityisesti riskejä euron suhteen aivan ensikädessä ja sitten Euroopan talous ja rahoitus vakaus on vaarassa myös. Ja sitten kysyisin, että onko EUn hyväksyttävä toimenpiteitä, jotka erottavat toisistaan liikepankit ja tällaiset säästöpankit aivan säästäjien suojaamiseksi. Euroopassahan, anteeksi, Amerikassahan on olemassa laki sitä varten, se on nimeltään Klastegal. Kiitos. En itse esitä kysymyksiä, mutta yksi peruskysymys kuitenkin haluan sen esiin nostaa. Lehdistössä viime aikoina on puhuttu Italian suhtautumisesta. Ikään kuin se olisi eh, hieman euroskeptinen. Niin en tiedä, eh, Vahvistanko tällä valtiota, joka on ollut yksi perustaja jäseniä ja joka on kohdannut suuria vaikeuksia, mutta voidaanko nyt ajatella, että tällä tavalla kuitenkin tarjottaisiin mahdollisuuksia Euroopalle. Kun Berliin muuri murtui, niin silloin viitattiin muurin murtumisen aiheuttamiin tekijöihin ja sen vaikutuksiin. No niin, en tiedä, ehkä voitte näitäkin seikkoja selvitellä. Olkaa hyvä, nyt voitte vastata. Kuuntelin kovin mielenkiinnolla kaikki puheenvuorot ja ensimmäisenä edustaja Brock puhui ja minusta tuntuu, että niin, edustaja Brokin puheenvuoroon viittaan tässä. Se oli hyvin mielenkiintoinen ja minusta tuntuu, että hän itse asiassa piti hyvin viisaan puheen metodista. Täytyy suorittaa tulojen ja menojen analyysi. Plussat ja miinukset on yl- ynnättävä yhteen kaikkien tapausten pohjalta. Tämä on aivan oikein niin, että saataisiin kokonaiskäsitys kuluista ja sitten mitä etuja tietystä valinta koituu ja mitä haittoja. Ja nyt sitten on aika pian, pika, on vielä varhaista alkaa analysoida plussia ja miinuksia ja tuloja, joita taseesta tai talousarviosta syntyy, koska talousarvio on vasta työn alla. Kaikki nämä ilmiöt, joita tässä on tapahtunut, ovat tapahtuneet aivan muutaman vuoden sisällä. Ja senpä takia täytyy suorittaa aivan oikein, kuten ehdotitte, tasapuolinen ja tasa painoinen analyysi. No sitten vielä muistuttaisin tässä, että minä en ole tullut tänne pyytämään rahaa siirtolaisille, vaan viitaan tässä hieman erilaisiin asioihin. Minä en tietenkään halua, et, tai haluaisin, että tietyt historian seikat toistaisivat itseään. Jos nyt ajatellaan vaikka Albanian tapahtumia ja Italian tulevaa tulevaisuuden näkyviä. Kyseessä ovat historialliset ilmiöt, joilla on aivan tietynlainen historiallinen intensiteetti ja esiintymistiheys. Eli on otettava huomioon myöskin tällainen mahdollinen tapahtumien toistuvuus. Gualtieri tuossa viittasi sitten periaatteessa siihen, että olisiko mahdollista sanoutua irti perustamissopimuksesta ja laatia sitten uusi perussopimus. Ja DAF viittasi tähän myös. No, tämä on sellainen asia, joka ehkä kannattaa ottaa pohdinnan alle. Ihan selvästi sanottuna, perustamissopimukset on laadittu ennen globalisaation aikakautta. Niitä on hieman päi- aika ajantasaistettu sieltä reunoiltaan niin sanotusti sieltä täältä, mutta koska eurooppalainen blokki, Neuvostoliiton blokki ja Amerikan blokki ovat poistuneet eri tavalla, ne eivät ole enää toimijoita sillä tavalla kuin ennen, niin ehkäpä nyt sitten kriisin myötä on syntynyt paradigman muutos ja sen takia on ehkä syytä miettiäkin uutta ja toivottavasti vielä intensiivisempää yleissopimusta tai tällaista perustamissopimusta, kun aika siihen on kypsä. No sitten edustaja Hefner esitti kysymyksen, joka lähti liikkeelle taloudesta. On aika eri asia puhua talouden hallinnasta – sellaisen maan kohdalla, kohdalla, joka ei ole joutunut puuttumaan kriisitilanteeseen. Kun vienti romahti, niin BKT kärsi myös, mutta, koska mutta me emme ole joutuneet taakoittamaan Italiassa julkista taloutta kriisin hallitsemiseksi. Muissa maissa taas tähän on jouduttu turvautumaan. Ja joissakin maissa esimerkiksi pankit on pelastettu perheiden sijaan ja sanottiin, että kyseessä olivat systeemiset toimijat eli pankit ja senpä takia pankit piti pelastaa. Ja kuten yritin myöhemmässä vaiheessa todeta esityksessäni, niin minun mielestäni meidän täytyy Euroopassa miettiä meidän talousmalliamme ja sitten myös sosiaalista malliamme. Voiko kyseessä olla sellainen malli, joka, jota hallitsisi vain kulutushyödykkeet taikka vienti. En usko kumpaankaan tapaukseen. Pöytä pysyy pystyssä vain, jos sillä on kolme jalkaa ja sen takia täytyy käyttää julkisia investointeja, jotka rahoittavat julkista kysyntää yhteiseksi hyväksi. Ja sitten investointi vaihtoehtoisiin energiamuotoihin on juuri tämän kaltaista toimintaa minun mielestäni. Jotta saataisiin tasapainoaikaiseksi, niin on puhuttu talous- tai markkinataloudesta ja sosiaalisesta markkinataloudesta. Enkä tiedä, miksi täältä se sana sosiaalinen on kadonnut puheesta ja uskoisin, että perustamissopimuksessa todellakin mainitaan nämä molemmat puolet, sekä talous että sosiaalisuus. Ja tämä takaa mielestäni mantereillemme tasapainoisen tilanteen. Ei voi enää ajatella niin, että kun ekonomiaa eli taloutta määrittelevät talous tai budjetit ja Italiassa on haettu talousarvio. Eli on tase ja sitten on tuloslaskelma, molemmat. Ja minä uskon, että meidän taloutemme pitäisi perustua tällaisen kahtiajakoon, ei pelkästään lyhytaikaisiin menoihin ja tuloihin, vaan myöskin pitkäaikaisempaan omaisuuteen, niin että saataisiin selkeä käsitys olemassa olevasta omaisuudesta jota voidaan siirtää myös tuleville sukupolville. Sitten edustaja Scholz otti esille kysymyksen, joka koskee Euroopan ajatuks, Euroopan tai kans, kansojen käsitystä Euroopasta. Minä olen riittävän vanha muistaakseni vanhoja elokuvia, jotka esittivät tietynlaisen kuvan Euroopasta. Siellä oli maataloutta, maitoa, uuneja ja sen kaltaisia kuvia. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että, että maito on kaikkein kuumin aihe silloin, kun puhutaan korkotasosta. Ja jos halutaan kuulla kansalaisten tunteita ja ajatuksia, niin täytyy miettiä myöskin työkysymyksiä ja valmistusteollisuutta, eikä pelkästään finanssipolitiikkaa. No sitten Morgantin puheenvuoro oli hyvin mielenkiintoinen Ja tämänpäiväinen ilmoitus Amerikan Yhdysvaltojen julkisen talouden budjettivajeesta on merkittävä ilmoitus ja se liittyy ei pelkästään tuleviin vaaleihin, vaan aivan yleisellä tasolla. Uskoisin, että täytyy pohtia sekä syistä, jotka ovat johtaneet tähän äänestystulokseen, ja myöskin syistä, jotka ovat johtaneet laajempien va- uudelleen vakuutuksen hakemiseen. En tiedä, voidaanko äärialueiden ää, tilanteet ratkaisut löytää täällä yhteisen pöydän ääressä, mutta ainakin Euroopan unionin sisäiset ongelmat on pystyttävä pystyttävä ratkaisemaan täällä. No sitten kun puhutaan euroskeptisismistä, niin se ei ole mielestäni mikään ruma sana, vaan se on aivan asiallista keskustelua. Kiitos. E Kiitokset tästä rakentavasta keskustelusta. Se antoi varmasti ajattelun aihetta meille kaikille täällä valiokunnassa. Kiitokset ja tähän päättyy tämänpäiväinen kokouksemme.